So first of all... Ensiksi tervetuloa lomien jälkeen takaisin. Toivottavasti teillä oli mukavat lomat ja olette äärimmäisen innostuneita palaamaan töihin, kuten minäkin. Meidän ohjelmamme täksi aamuksi on kiinnostava. Pyrin tekemään tämän mahdollisimman nopeasti ja aloitan puheenjohtajan tiedonannolla, jota ei ole. Ja sitten meidän pitäisi hyväksyä pöytäkirjat heinäkuusta ja kesäkuusta. Ja viimeinen kohta on huhtikuun Ekon valiokuntakokousten kalenteri, josta sovittiin koordinaattoreiden kokouksessa. Ja, jolle teillä vastalauseita ole ennen päivän loppua, katsotaan että se valiokunnan hyväksymä. Ja nyt voimme siirtyä esityslistaan kohtaan viisi, joka on maato äh, mietintö EKP vuosikertomuksesta vuodelle 2017. En halua käydä läpi hirveästi näitä minun nuottajani, mutta tässä käsitellään EKPtä ja taloustilannetta ja varsinaisesti ostopolitiikkaa ja sitten myöskin talletustakuu ohjelma. Puheaika esittelijälle viisi minuuttia, varjoesittelijälle neljä minuuttia ja sitten lyhyt hetki ilman puhujalista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovin innokasta yleisöä näyttää olevan paikalla kesän jälkeen, mutta ihan niin kuin puheenjohtaja tässä totesi, Puhumme nyt talouden tilanteesta ja myös siitä, minkä on tilanne on ollut. Tuolla tässä mietinnössä on käsitelty oikeastaan kaikkia kohtia e KPn rahapolitiikassa. Todellakin taloustilanteesta voidaan sanoa, että 2017 oli kyllä tärkeä vuosi. Euroopan talous kasvoi nopeammin kuin koskaan kymmenen vuoteen ja sen valtiot näkivät, miten niiden kansantaloudet laajentuivat ja kasvoivat. Ja tämä johtuu varmastikin EKPn rahapolitiikasta, mutta myös tietenkin rakenteellisista uudistuksista, joita monet jäsenvaltiot ovat tehneet. Viimeisimmät tiedot, tilastotiedot helmiku- kesältä osoittavat, että suunta on oikea, kasvu on vahvistunut siihen kahteen prosenttiin suurin piirtein ja työttömyys alkaa olla alle ennen kriisin tasoa, joten tämä on varmasti hyvin tärkeä seikka ottaa esiin. Sitten kuitenkin pitää ottaa huomioon epävarmuustekijät, joita Euroopassa on, ja myös kun ajatellaan populismin nousua, miten Brexit-neuvottelut tietenkin vaikuttavat, samoin protektionismi, nämä ovat tällaisia riskiesimerkkejä ja meidän pitää pystyä takaamaan talouden kasvu, työllis- työpaikkojen luominen, niin kuin usein on todettu, tätä kautta saadaan aikaan tällaista sosiaalipolitiikkaakin. Tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä sijoituksia, tietenkin politiikkaa sitä varten, ja sitten pitää, pitäisi päästä eh, samalla tasolla kuin ennen kriisiä. Siksi on välttämätöntä, että tehokkaammin EKP toimii, jotta voidaan taata se, että sen raha, harjoittama rahapolitiikka saavuttaa tavoitteen, eli pystyy saamaan luottoa reaalitaloudelle. Sehän on erityisesti pk yrityksellä tässä tärkeässä roolissa, mitä tulee inflaatioon. EKP täyttää toimeksiantonsa pyrkii säilyttämään infantion alla, mutta lähellä 2 prosenttia ja toivotaan, että vuoteen 20 venessä oltaisiin 1,7 prosentissa riippuen tilallista. Sitten tässä mietinnössä yritimme ottaa esiin kaikki seikat rahapolitiikasta EKPssä. Korot, ö, osto-ohjelman, ö, maksuval, likviditeettihuutokaupat ja julkisen velan tilanteen euroalueella. Sitten puhumme moni suuremmasta avoimuudesta. Tämä on meille tärkeä kysymys ja varoitamme myös äh, riskeistä, jotka saattavat liittyä kiinteistöalaan. Puhumme myös kyberturvallisuudesta. Uskon, että tämä on huolestuttava tällä hetkellä. Kaiken kaikkiaan suhtaudumme myönteisesti toimenpiteisiin, joihin EKP on ryhtynyt, mutta meidän pitää pitää mielessä selvästi, niin kuin olen monta kertaa itse sanonut, että EKP ei pysty ratkaisemaan rakenteellisia ongelmia, joita jäsenvaltioilla on. Juuri jäsenvaltiot itse yhteistyössä loogisesti tietenkin EU-toimia niiden kanssa, niiden pitää toimia kansallisella tasolla, että saavat aikaan vankan pohjan jolle EU sitten perustuu. Sitten tarvitaan sellaista laajenevaa tai kasvatukevaa rahapolitiikkaa, mutta se ei kuitenkaan pysty yksin äh, synnyttämään kysyntää. EKPn mandaatti pää etuna on se, että sitä kautta annetaan aikaa jäsenvaltioille, jotta ne voivat vakauttaa Äh, finanssipolitiikkaansa ja tilannettaan ja ryhtyä rakenteellisiin uudistuksiin, joiden kautta voidaan luoda sellaiset olosuhteet, että kasvu taloudessa voi jatkua. Ottaisin esiin vielä kolme asiaa lopuksi. Niin kuin jo sanoin, että brexit on tärkeässä roolissa. Samoin se on tärkeää, että EKP on valmis kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin myös sellaisen skenaarin, että ei tapahdu ilman, periaatteessa tapahtuu ilman sopimusta, tietenkin kukaan sitä ei toivo, mutta, toivo, mutta otetaan se huomioon. Joten pitää edetä, jotta saadaan aikaan suurempaa rahoitusalan integraatiota, pääomamarkkinaunionin kautta. Tätä näin voitaisiin auttaa siinä, että rahapolitiikka välittyy hyvin ja voidaan varmistaa suurempi vakaus euroalueella. Ja vielä lopuksi muistuttaisin asiasta, jonka pitää aina olla mielessä, nimittäin EKP on täysin riippumaton, kun se harjoittaa rahapolitiikkaansa. Ja tämähän löytyy jo sopimuksistakin, perussopimuksista. Nyt olen sitten valmis aloittamaan neuvottelut tältä pohjalta koko neuvottelutiimin kanssa. Kiitoksia. If I'm not mistaken, uh, on behalf of Kiitos, jos en väärin ymmärrä. Fernandes SD-ryhmästä neljä minuuttia. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Totta kai Ivo Moriano oli täällä paikalla, joten olen hänen tilallaan nyt täällä edustamassa häntä. Ja, ja voi lukea Morianon asiakirjan. Moran on yleinen kanta, että Tämä nyt on hyvin suuntautunut oikeaan suuntaan, mutta joka tapauksessa on pari kommenttia tähän. Ensinnäkin tässä tuetaan EKPn työtä, että EUn taloutta tuetaan sen työllä fiskaali- ja rahapolitiikalla. E, ja tällä virityksellä, joka finanssipolitiikassa on. Ja sitten on tärkeää myöskin pitää myöskin huomioon Euroopan tason fiskaalipolitiikan vastapuolet. Ja sitten toimielintasolta EKPn riippumattomuus on peruspilari sen toiminnassa. Mutta tämä ei saa mitenkään haitata avoimuutta tai demokraattista vastuullisuutta. Ja tämä työn pitää jatkua tällä tavoin tulevaisuudessakin. Ja sitten kolmanneksi tämän tulevien nimitysten kierros EKPn huippupaikoilla, vaikka johtajan ja muillekin EUn toimipaikalle, niin pitää ottaa nekin huomioon kandidaattien kokemus, jotta voidaan ylläpitää tiettyä huomiota sillä, että on myöskin tasapaino miesten ja naisten välillä, kun ehdokkaita etsitään. Viidenneksi politiikan osalta rahapolitiikkaan pitäisi jatkua sen omissa EU-politiikan puitteissa – Ja EKPn tavoite pitäisi tavallaan olla myöskin yhteydessä Euroopan investointipankkiin ja sen tavoitteisiin. Ja kuudenneksi sitten politiikan puolelta EKP pitäisi olla täysin tietoinen näistä poliittisista riskeistä, kuten USAn isolaatiopolitiikka ja Brexit. Seitsemänneksi. Tulevien ratusnäkevien neuvotteluissa meidän pitäisi katsoa sitä, että voidaan käyttää EKPn voittoa vaikka omissa varoissa EU:ssa ja sitten me mitä myöskin tavoitteena selkeyttää sitä, mitä EKP on tehnyt aikaisemmin, että voidaan näin vastustaa populisti populistiliikehdintä Euroopassa. Nämä ovat kahdeksan kohtaa, joita hän halusi ottaa esille täällä kokouksessa, ja voin hyvin kuvitella, että hän odottaa, että voidaan olla valmiita myöskin neuvottelemaan näistä asioista herran Maton kanssa. Uh, I guess on behalf of ECR, uh, ECR Mr. Luca will speak. Herra Luca ECRn puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Herra Lunnes ei pääse paikalle tänään tähän mielipiteiden vaihtoon. Hän pyytää anteeksi. Hän taitaa olla intavaliokunnassa jossa hän esitteli omaa mietintöön. Joten hän on pyytänyt minua lukemaan nämä lyhyet kommentit. Kiitos esittelijälle tästä kiinnostavasta mietinnöstä. Tämä ei ole liian pitkä ja se tarttuu meidän ryhmälle tärkeisiin huolenaiheisiin. Erityisen myönteistä meille on myö- viittaus arvapuri ohjelmaan kielteisiin va- vaikutuksiin sekä kiinte- kiinteistökuplavaikutus velkaantumiseen. Niin täytyy olla myös kannusteita vakauttaa julkisen sektorin taloutta ja myöskin Target 2 taseen parantaminen on tärkeää, mutta meistä mietintää pitäisi kuitenkin parantaa. Meidän pitäisi painottaa, kuten viime vuonna, että nykyinen elpyminen on ainoastaan suhdanne elpymistä. Jos me haluamme robustin rakenteellisen ää, elpymisen julkisen sektorin tasapaino pitäisi olla kasvua edistävämpi. Haluaisimme myös mainita APPn kielteiset vaikutukset eläkeläisille ja säästäjille. Herra Luonnes tulee tekemään tarkistuksia ja odottaa koko tiiminsä kanssa varjastelijoiden kokousta. Ja nyt kysyisin Allen puolesta halutaan puhua. Ei välttämättä Vihreältä kuolta muista ryhmistä ei näy ketään. Näin ollen meillä on mahdollisuus antaa puheenvuoroja pohjalistaan. Ulkopuolta haluaa joku puhua rahapolitiikasta? Kukaan ei halua käyttää aikaa. Ei, kyllä herra Rosatti. Uh, Ehdotus vain puheenjohtaja mielestäni. Niin jossa e on tärkeitä poliittisia muutoksia. EKP on ilmoittanut, että aikoo pikkuhiljaa lopettaa omaisuuden osto-ohjelmansa ja tämä tulee tapahtumaan muuttumaan samassa yhteydessä, kun EKPn johto muuttuu ensi vuonna, joten meidän mietinnössämme meidän pitäisi lähettää selkeä viesti EKPn suuntaan, miten siirtymä normaaliin rahapolitiikkaan pitäisi tapahtua ja toteuttaa EKP:ssa, ja ehkä voisimme vihjata hiukan siihen suuntaan, miten uuden johdon EKPssä pitäisi suunnata politiikkaansa, jotta tehdään paremmin yhteistyötä muiden toimielin, EU-toimielinten kanssa ja myötä vaikutetaan enemmän euroalueen kehitykseen ja laajemminkin EU-kehitykseen. Tämä on tärkeä kysymys, koska omaisuuserien nosto-ohjelma ja sen vaikutukset ovat varsin ristiriitaisia. Olemme kuulleet, kuulimme tässä kriittisen kommentinkin ja mielestäni tämä pitäisi ottaa esille mietinnössä. Ja niin kuin sanoin, par- parlamentin, parlamentin, parlamentin pitäisi ottaa vahvasti asiassa kantaa. Halutaanko muita puheenvuoroja? Yhdellä lausulla sanoisin, että tämä täytyy pitää huolta siitä, että EKP tekee työnsä oikein, että rahapolitiikka normalisoituu. Ja tämä saattaa että tyytymyyttä joissakin ryhmissä ja jollakin poliitikolla, mutta täytyy pitää huolta siitä, että EKP toimii kompetentisti ja itsenäisesti. Haluaako esittelijällistä jotain? Lyhyesti vastaan ole ja muillekin. Kiitän teitä kaikkia kommenteista, niin olen pitkälti samaa mieltä monien kommenttejen suhteen. Tietysti tämä mietintö, jonka, jota tullaan vielä parantamaan tarkistusten kautta varmasti, eikö niin ole. Tästä voi tulla sellainen mietintö, niin kuin tässä sanottiin, tai niin kuin herra Murano sanoi, se on oikeansuuntainen ja tätä täytyy tässä hiukan vielä hieno säätää. On yksi kysymys, nimittäin kun puhutaan finanssipolitiikasta, budjettipolitiikasta, niin ihan se kyllä kuuluu eh, tähän asiaan. Sille on omat mekanisminsa, niin kuin Euroopan ohjausjakso mutta joka tapauksessa logisestikin, kun puhutaan rahapolitiikan suuntaamisesta ja valvonnasta, jota EKPV pitää harjoittaa riippumattomuutensa rajoissa, jota tietysti kunnioitamme, niin näissä puitteissa voimme tehdä yhteistyötä. Sitten tämä sukupuolikysymys johdossa meillä on jo tästä päätöslauselma valiokunnassamme. Jaan tämän kommentin täysin ja olen vakuuttunut siitä, että varmastikin päädymme helposti yhteisymmärrykseen ja parannamme tätä kautta mietintöä mietintöä. Kiitän vielä kaikkia ja ryhdytään sitten vain töihin. Kiitos. Lopetan muistuttamalla teitä tarkistusten takaraja 14. syyskuuta. Teillä on vielä aikaa ilmaista kantansa. Ja sitten 18.10. käsitellään tarkistuksia ja sitten marraskuussa äänestetään ja joulukuun istuntoon pitäisi ehtiä. Näin kohta viisi on käsitelty kohtaa kuusi ajatellen, annan teille viiden minuutin tauon esittelijälle paikalle ja meidän pitäisi aloittaa 9.30, viisi minuuttia. Kiitos.

So please let me go back to our point number. Palataan esteslistan kohtaan kuusi. Ramardasin mietintö euroalueen talouspolitiikasta ja johdannon omasti sanoisi, että tämä on kaksi parlamentin panoksesta Euroopan talouspolitiikkaan ohjausjakson puitteissa esittelijä on vaihtunut ja nyt meillä on herra Mavrides, joka herra vajeen tilalla. Tarkistuksia on tullut aika paljon, 328. Ja niitä tullaan käsittelemään äänestyksissä. Nyt puheenvuoro esittelijälle viideksi minuutiksi ja sitten varjoesittelijöiden vuoro. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta kaikille. Koska tämä on nyt ensimmäinen mahdollisuus esitellä tämä esitys, niin kaikki tervetulleeksi takaisin lomalta – ja toivottavasti meillä on hyvä hedelmällinen loppukausi vielä jäljellä. Ja kuten totesitte, kyllä todellakin tässä on aika paljon <laughs> tarkistuksia, 230 tämä on tänne tehty. Ja me pidämme tärkeänä sitä, että seuraavia asioita painotetaan tässä. Että meidän huolenaiheemme pääasiassa, Ja jotka on tarkistus myöskin huomioon. Ensinnäkin enemmän joustavuutta kasvu- ja vakausomuksen täytäntöönpanossa ja että meillä on tällainen, tällainen viritys, viritys, joka on kokonaisvaltainen ja sitten kasvaa myöskin enemmän kasvua tässä yhteydessä Euroopan unionissa. Ja sitten sosiaaliset ja työtekniikkaa koskevat indikaattorit ottaa mukavan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti – kun eurooppalaista ohjausjaksoa uudistetaan. Ja että kansallinen omistajuus tulee menemään näihin maahan, maakohtaisiin suosituksiin mukaan. Neljänneksi, uudistetaan eurooppalainen ohjausjakso sillä tavoin, että voidaan ottaa huomioon kestävän kehityksen uudistus, jotta näin voidaan sitten taloudellinen, sosiaalinen ja eh, ympäristöllinen muutos ottaa huomioon, ottaa huomioon tämä hyvinvoinnin kannalta. Ja sitten, että tuetaan vakaata kasvua mikro- ja pk-yritysten osalta, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa tällä kriisillä on ollut negatiivinen vaikutus. Ja tuetaan rakenteista rahoitusta, sitä rakenteista rahoituksen vähennystä komissio on ehdottanut. Ja sitten uskon, että on tärkeää, että eurooppalaisten varojen käyttö eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja Euroopan talouden hallinnon yhteydessä on tärkeä osa kohesiopolitiikkaa, joilla muuten voisi olla vaiku- negatiivisia vaikutuksia. Sosiaalisen eriarvoisuuden taisteleminen, sitä vastaan taisteleminen on hyvin tärkeä euroalueella, euroalueen taloudellisen hallinnon osalta, jotta voidaan myöskin katsoa tällaisia epäterveitä käytäntöitä, joita on olemassa pankkisektorilla, kuluttajasomuksissa – tuetaan sitä, että panna tehokkaasti täyntöön eurooppalaiset kyseiset direktiivit, tämä alan direktiivit. Ja sitten pitää pankkiunioni myöskin vedä päätökseen, koska se on tärkeä osa tätä eurooppalaista rahaunionia. Eli luodaan tätä IDIS-järjestelmää 2020 mennessä. Hyvä puheenjohtaja, kollegat, teemme parhaamme siinä eteen, että voidaan tukea näitä tarkistuksia ja kompromisseja ja odotamme innolla hedelmällistä keskustelua tämän kokouksessa ja rakentava yhteistyötä varjoesittelijöiden kokouksessa kaikkien poliittisten puolueiden kesken. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Joonalta puheenvuorosta. Tavanne Kanneluvaara EPP. Kiitoksia, huomenta. Minunkin puolestani tässä ensimmäisessä kokouksessa kesäloman jälkeen, mitä tulee tähän mietintöön meidän kannaltamme, niin kun tässä on tärkeitä kysymyksiä, joita on otettu mukaan, on kuitenkin jotakin erittäin tärkeitä asioita, jotka puuttuvat lopputekstistä. Enkä löydä niitä vielä tästä. Tässä on kyse neljä, viidestä kohdasta. Käyn ne läpi lyhyesti ja sieltä hiukan ensimmäinen koskee terveys- ja julkistaloutensa merkitykseen, miten täytäntöön pannaan maakohtaisia suosituksia. Kolmas asia, ihan ikääntymisen kustannukset, sitten yksityiset äh, sijoitukset ja sitten äh, luotonanto. Käytän, käytän näitä nyt hiukan läpi. Ensinnäkin tässä puhutaan uudista budjettivälineistä euroalueelle. Meille on ratkaisevan tärkeää, että tässä korostetaan myös vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Yhteisvastuullisuuden ja vastuun pitää kulkea aina käsikädessä, mitä meihin tulee. Sitten budjettivälinen pitää olla saatavissa. Sitten Euroopan ohjausjakson pitäisi koordinoida paremmin budjettipolitiikkaa ja yksi sen tärkeistä tavoitteista juuri on ter- taata terveä julkinen talous. Se on hyvin tärkeä. Sitten toinen asia, mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin. Mielestäni yksi asia tästä puuttuu nimittäin se, että puutteellisesti toteutetaan näitä suosituksia, niin kuin Estelä tässä kyllä itsekin sanoi, on hyvin tärkeää, että me todellakin korostamme tätä seikkaa jatkossakin. Olen hiukan huolestunut siitä, että vain 9 prosenttia suosituksista on täysin toteutettu vuoden 17 jälkeen. Ei ole mitään järkeä laatia uusia tavoitteita ja uusia suosituksia, jos, e- jos me vaan jäsenvaltioissa ohitamme nämä suositukset. Sitten väestön ikääntyminen. Viittaan erityisesti kohtaan seitsemän. Siellä puhutaan julkista palveluista. Minusta on ratkaisevan tärkeää, että juuri tässä kohdassa nimetään nämä elefantit huoneessa, erityisesti iästön väkeen ikääntyminen. Se on hyvin tärkeää, kun ajatellaan, miten maksetaan eläkettä. Niin sitten me haluamme laadukkaita julkisia äh, palvelu- palveluita, jotkut haluavat niitä jopa ilmaiseksi, mutta meidän pitää kyllä pysyä realistisena. Ja tämä tulee, muuten seuraavat sukupolvet maksavat tämän kaiken. Vain rakenteelliset uudistukset voivat tässä auttaa ja budjettipuskurit tätä kautta. Myös lapsemme voivat ehkä nauttia näistä laadukkaista palveluista. Sitten neljäs kohta koskee sijoituksia, investointeja. Haluaisin sanoa, että tässä mietinnössä puhutaan vain julkisista sijoituksista ja haluaisin korostaa nyt koko tilannetta ja pitäisi ottaa huomioon myös yksityisten investointien merkitys tässä mietinnössä. Tärkeä rooli on pääomarkkinaunionilla, jotta saadaan aikaan tällainen eurooppalainen päämarkkinaunioni. Tämä antaa valtavan mahdollisuuden yksityiselle sijoitukselle. Sitten vielä lyhyesti tämä viides kohta, kun puhutaan lainannannosta luotannosta, että silloin e- on EKPlle hyvin tärkeää, että tämä liitetään tuottavuuden kasvuun. Kiitän esittelijää siitä, että ottaisin mukaan nämä seikat kompromisseihin. Odotan hyvää yhteistyötä muun muassa varjoesittelijäkokoukselta. Kiitoksia. Kiitos. ECRstä ei ole puhuja. Haluakaa luki puhua? Ei. Nachtegaal Allesta pöydän neljä minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijää ja tulevina kuukausina teemme yhteistyötä tässä kiinnostavassa aiheessa. Ole tutustunut näihin tarkistuksiin, joita kollegat ovat tehneet. Tämä oli kiinnostavaa. Ja kun ajatellaan tulevaa keskustelua, niin tässähän tullaan puhumaan komission roolista suhteessa jäsenvaltioihin ja näistä suosituksista. Niin nämä suositukset pitäisi tehdä hiukan vahvemmiksi ja varmistaa, että vastaiskut eivät johda välttämättä talouskriisiin, josta, johon koko euroalue joutuu mukaan. Ja juuri nyt tällä hetkellä, kun taloudessa menee niin paljon paremmin, on tilaa tehdä näitä uudistuksia todellakin ja täytäntöönpanna näitä rakenteellisia uudistuksia, niin kuin aina sanotaan, meidän pitää korjata katto silloin, kun aurinko paistaa. Ja on todellakin aika iso pettymys, että niin vähän näistä komission suosituksista on toteutettu käytännössä. Ilmeisesti jäsenvaltiot huolimatta hyvästä talouden tilannesta eivät ollenkaan halua valmistautua äh, huonompiin aikoihin jatkossa. Tämä on tietysti ymmärrettävää mutta kuitenkin varsin vasta- vastuutonta. Sitten jotkut haluavat helpottaa budjettisääntöjä ja korostavat sosiaalisia toimenpiteitä. niin tämä on todella huolestuttava suuntaus. Kun ajatellaan, että halutaan enemmän julkisia menoja, näin ei todellakaan pitäisi tehdä, vaan päinvastoin eihän hallinnon, hallinto pysty pitämään ihmisiä töissä, vaan markkinat hoitavat tämänkin asian. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hallinnon ei pidä maksimissaan äh, ryhtyä meno, menopuoleen, vaan pitää tehdä työtä ty- niin, että voidaan stimuloida työmarkkinoita vaikka verotusjärjestelmän kautta kansalaiset tuntuvat tieto, haluaisivat tietoa asiana paremmin, mutta kuitenkin yritysten pitäisi eh, voida toimia mahdollisimman hyvin ja tämä hyödyttää myös yhteiskuntaa. Mielestäni tämä on hallinnon rooli tukea tätä puolta ja olemme tehneet olemme tehneet tämän suuntaisia tarkistuksia. Rakenteelliset uudistukset ja jäsenvaltioiden pitää saada aikaan suurempaa vakautta. Tähän pitää keskittyä talouspolitiikassa. Tätä kautta voidaan auttaa jäsenvaltioita myös siinä, että nekin voivat auttaa koko ja yhdessä. Meidän pitäisi sopia siitä, että sopimuksesta pidetään kiinni eikä olla vastaan toinen toisiaan tätä kautta, vaan tukea toisemme. Ja juuri kun tehdään yhteistyötä muihin varjostelun, niin luotan siihen, että voimme saada sellaisen mietinnön, joka saa taakseen vaan enemmistön tuen. Kiitos. Thank you. <clears throat> Thank you. Kiitos puheenvuorostanne. Ortasan vihreät. Kiitos. Ensiksi kiittäisin Kostas Mavridista ja myöskin edellistä esittelijä Ogbayata luonnoksesta ja odotamme yhteistyötä muiden varjostelijoiden kanssa, että saadaan hyvä loppumietintö. Tekstin hyvä pohja vuoropuhelulle. Siinä on hyvä diagnoosi taloustilanteesta ja keskittyy asioihin, jotka ovat tärkeitä ryhmälle, kuten reilu verotus, työttömyyden vähentäminen ja investointien kasvattaminen. Siinä tunnustaa myöskin Euroopan talouksien epätasapainot, erityisesti suuret Äh, vaihtoi se ylijäämät, johon komissio ei ole vielä kyennyt puuttumaan vielä, mitä tästä puuttuu. Joillekin eu politiikoita kritiikkiä, olemme nähneet, mitä säästöpolitiikka ja jotkut komission toimet ja monien jäsenvaltion toimet ovat, eivät ole onnistuneet parantamaan talouden tilaa, mutta ne ovat lisänneet epätasa-arvoa ja heikentäneet taloudellista tilannetta ja pitäneet hyvinvointivaltiot minimioloissa. Sosiaaliset tavoitteet mukaan lukien sosiaalinen pilari ja Pariisin sopimus, niillä täytyy olla yhdenvertaisen muiden EU-politiikan kanssa ja mainitsin muutamia tarkistuksia. Meillä on tarkistuksia, jotka keskittyvät tarpeeseen vähentää epätasa-arvoa. Me haluamme edistää kestävää taloutta verotuspuolella painottamme tarkistusta 169, jossa toteamme, mitkä maat puoltavat aggressiivisia verokeinoja ja mahdollistavat rahanpesun. Sitten työpaikasta ja kasvusta panottaisiin tarkistusta 210, jossa vetoamme komissioon ja jäsenvaltioihin, jotta ne säilyttäisivät kohtuulliset palkat ja kunnioittaisivat työmarkkinaosapuolten sopimusoikeutta. Me haluamme siirtyä vähähiiliseen talouteen, niin haluamme pitää Pariisin sitä tiukasti kiinni, joka näkyy tarkistuksessa 260. Lisäisin myös, että korruptiota pitää jossakin jäsenvaltioissa arvioida erittäin tarkkaan. Korruptiolla on kielteisiä vaikutuksia kasvuun ja bisnesympäristöön. Meidän tarkistuksemme haluaa myöskin lisätoimia tämän ongelman tarttumiseksi. Ja lopuksi tukisin sitä, mitä Stella Mauridis sanoi. Eli että me tarvitsemme poliittista tahtoa pankkia pankkiunionin loppuun saattamiseksi ja ediksen loppuun saattamiseksi. Tämä on jumissa ja sitä emme hyväksy. Ja vartamme yhteistyötä muiden varjoistelijoiden kanssa myönteisen tekstin laatimiseksi. Kiitos. Thank you very much for Gua. Kiitos. Gua ja Viegas. <clears throat> Bon dia. Muito brevemente, eh, nós, eh, a nossa posição. Kiitoksia, vain lyhyesti meidän kantamme euroon liittyen on aika selkeä. Me vastustamme euroa, me vastustamme sen sääntöjä ja vastustamme sen suuntautumista, joka, ja me myös vastustamme näitä maakohtaisia suosituksia. Euro ei ole tuonut vakautta meille, emmekä ole nähneet myöskään talouden tehokkuutta tai solidaarisuutta. Euro sääntöjen noudattaminen monille maille, myöskin minun maalleni Portugalille, on ollut sellaista, että se on ollut myötäsyklistä. Ja se on johtanut siihen, että talous on heikentynyt ja riippuvaisuuksista on syntynyt. Meillä on energia- kuljetussektorilla ongelmia, julkiset palvelut muun muassa – ne ovat huonontuneet huomattavasti sen takia, koska investointeja on tehty viime vuosikymmeninä. Mutta onneksi Portugalista 15 lähtien on ollut uusi poliittinen suuntaus vallalla ja olemme pystyneet poistamaan Troikan aikaisemmat toimenpiteet. Monet näistä ovat täysin maakohtaisten suositusten vastaisia – kun ajatellaan sitä, että pyritään vaikka vähentämään työn verotusta tai sitä, että pyritään kääntämään yksityistymistä takaisin. No, se, että maa on taas kukoistanut, se on osoittanut sen, että säästöpolitiikka ei ole oikea vastaus monellekaan maalle. Joten meidän kantamme on hyvin selkeä tämän suhteen. Uskon, että tässä pitäisi olla mahdollisuus niille maille, jotka ovat hyvin kiperässä tilanteessa euroalueella, ei pitäisi olla mahdollisuus poistua siltä järjestäytyneesti. Tämä takoisi meidän riippumattomuutemme ja kehityksemme. Uh, do we have anyone? Kiitos. FDDstä, onko puhuja tai ENFstä? Ei ole, joten muutama minuutti puheenvuoroihin puhelistan ulkopuolelta – Kuka haluaisi puhua? Kukaan ei halua puhua, joten käänny jälleen esittelijän puoleen. Haluatteko sitä loppukommentit? Kaikki, mikä pitää sanoa, sanottu. Ja sitä pidän mielessäni, että meillä tulee olemaan erittäin myönteinen rakentava keskustelu. Pyritään siihen. Toivotan näin. Rakentavat keskustelut ovat aina hyvä asia. Aikataulu on sellainen, että kansallisten parlamenttien kanssa asiasta keskustellaan 9.10. Ekon äänestys on samana päivänä niin ja täysistunto käsittely lokakuussa. Lopetan kohdan käsittelyn. Valitettavasti en näe seuraavan kauden esittelijää. Eli herra Tangia Polta esittelijäkunnasta keskeytetään jopa kymmeneksi minuutiksi. Aloitetaan heti, kun herra Tang saapuu paikalle. Koska keskustelu varmaan digitaalisesta verotuksesta on kiinnostavaa. Eli karkeasti kymmenen minuutin tauko. Ehkä aloitetaan pari minuuttia ennenkin sitä.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 Joo.

So, dear colleague, let me now continue. No niin, hyvät kollegat, voidaan sitten jatkaa. Sitten meillä on seuraavaksi 60 minuuttia hyvän mielenkiintoiseen konseptiin varattu kaksi ehdotusta koskien yhteisöverotusta digitaalisesta läsnäolosta. Ja ennen kuin esittelijät saavat puheenvuoron, haluaisin mainita tästä vain pääasiat, mainita näistä kahdesta asiasta – Eli digitaalinen läsnäolo ensinnäkin on yksi konsepti, joka luodaan, ja komissio tämän vuoden maaliskuussa ehdottaa sitä väliaikaista toimenpidettä, jolla voitaisiin katsoa verokanta-asiaa. Digitaalisen toiminnan, merkittävä digitaalinen toiminta on kyseessä siis. Mutta tarvitaan myöskin pysyvä uudistus, joka oikeastaan oli mukana parlamentin ehdotuksessa CCTBstä ja CCTBstä. Joten meillä on täällä molemmat esittelijät paikalla ja kun meillä on 60 minuuttia aikaa näiden kahteen asiaan, niin teillä on kummallakin 10 minuuttia aikaa esittää ehdotuksensa. Ensin Tarjus Rosati, joka on tämän pitkäaikaisen ratkaisun esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta kaikille. Kuten totesitte puheenjohtaja, tämä on mielenkiintoinen paketti pakettiin, josta on puhuttu täällä parlamentissa jo aikaisemmin varouudistusten yhteydessä. Ja Euroopan neuvostossa ja komissiossa myöskin. Ja komission ehdotus, joka ehdottaa näitä kahta lainsäädäntöehdotusta siis oikeastaan, on siinä ottaa huomioon se, että digitaalinen toiminta, liiketoiminta, eroaa perinteisestä liiketoiminnasta, kun saa ne verovelvollisuutta. Digitaaliset yritykset toimivat ihan toisilla liiketoimintamalleilla kuin perinteiset tiiliyritykset, joissa mm, periaatteena on ollut se, että näiden yritysten tuottamat palvelut ja tuotteet verottaa siellä, missä ne fyysinen läsnäolo on, mikä teki aika helpoksi varoittaa niitä. Mutta digitaalisten yritysten yhteydessä nämä kaksi asiaa ovat erillään toisissaan, nämä kaksi tekijää. Yritys voi tarjota digitaalisia palveluja ilman minkäännäköistä fyysistä läsnäoloa jäsenvaltiossa tai maassa. Ja sitä enemmänkin oikeastaan se perustuu täysin ei kosketeltavissa oleviin toimiin, ja jota on hyvin vaikeaa tietenkin arvioida rahallisesti ja digitaaliset yritykset käyttävät erityyppistä arvon luomista hyväkseen, eikä osallistumien, osallistujien osallistuminen tähän järjestelmään on se arvon luominen. Mitä enemmän käyttäjiä tässä järjestelmässä tai verkkosivulla on, sitä enemmän arvoa on palvelullakin. Eli toisaalta on yritys, joka tarjoaa digitaalisia palveluja, ja sitten toisaalta taas on toimijat, jotka taas osallistuvat siihen. Tämä tekee digitaalisista yrityksistä aika erityislaatoisia. Mutta tämän päivän keskustelun yhteydessä tämä ottaa huomattavia ongelmia taas sitten veroviranomaisille ja veroviranomaisten toiminnalle. Yleisesti ottaen tässä on siis tämä epäsuhta paikan, resurssien ja oleskelupaikan kesken. Eli palvelu tarjotaan jossain toisessa valtiossa ja yrityksen toimipaikka on toisessa maassa, joten on hyvin vaikea tehdä yhteys sen välille, että mikä osa arvonluomisesta jaetaan minkin maan osalle – No tämä oli vain johdanto oikeastaan, koska kaikki ovat olleet samaa mieltä, että jotain pitää tehdä digitaalisten yritysten osalta. Tämä oli se päätelmä nyt. Ja myöskin OECDn työssä ja komission työssä tämä on tullut esille. Tämä on monia lausuntoja ja lausuntoja, että digitaaliyrityksiä ei ole verotettu reilulla tavalla. Erityisesti juuri suuret yritykset ovat tässä ongelmana. Että tarvitaan periaatteessa sellainen järjestelmä, jota komissio on ottanut kuudella vastauksellaan tähän järjestelmään. Mitä pitää verottaa ja kuinka määritellään digitaaliset palvelut, joiden pitäisi olla verotuksen kohteena. Ja toinen kysymys on että missä verotetaan, kuinka jaetaan tuotteet digitaalisesta toiminnasta eri jäsenvaltioiden kesken niissä tapauksissa, jos yritys tarjoaa näitä palveluja rajat ylittävästi. Ja sitten kolmas kysymys on, kuinka paljon pitää verottaa. Ikävä kyllä, vaikkakin mekin kaikki ja maat ja ihmiset ovat samaa mieltä siitä, että jotain pitää tehdä asian suhteen. Yhteisymmärrys on olemassa kyllä tästä – riippumatta sitten mitä OECD tai komissio ehdottaa. Mutta kuitenkin tässä on vielä niin erilaisia kantoja olemassa, että me vielä sanoa, että lopullista kantaa olisi saatu aikaan. Ja sitten syntyi sellainen idea, koska kai kansainvälinen ratkaisu olisi paras ilman muuta, koska rajat ylittävä toiminta digitaalisessa palvelussa on hyvin yleistä. Mutta jotta voidaan saada aikaan kansainvälisen tai globaalisen tai OECDn tason sopimus. Tämä on hyvin, hyvin vaikeaa. Eikä näy, näytä olevan mahdollista lähitulevaisuudessa. Joten komissio teki päätöksen, että tässä tilanteessa EU pitäisi tarttua aloitteeseen ja ehdottaa ratkaisua, joka ehkä ei ole vielä lopullinen pitkäaikainen rakenteellinen ratkaisu, mutta sellainen ratkaisu, joka voisi ottaa huomioon muutamat näistä haasteista siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiot keskustelevat sitten globaalista ratkaisusta muilla areenoilla. Että meillä on tässä kaksi mietintöä. Yksi tavallaan rakenteellinen ratkaisu, on minun raporttina, ja sitten toinen on väliaikainen ratkaisu, joka kollegani Tang esittelee kohta. Rakenteellinen ratkaisu perustuu siihen, että määritellään merkittävä digitaalinen läsnäolo. Merkittävä digitaalinen läsnäolo sallisi sen, että veroviranomaiset voivat sitten määritellä sen, että missä arvo luodaan. Merkittävä digitaalinen läsnäolo ei liity mitenkään fyysiseen läsnäoloon. Ne voivat olla kyllä päällekkäisiä, mutta ne eivät ole sama asia. Mikä tässä on tärkeää on se, että yritys, vaikka joka on USAssa toimiva, voi tarjota Ranskassa digitaalisia palveluja ilman mitään fyysistä läsnäoloa. Mutta koska se tarjoaa nämä digitaaliset palvelut Ranskassa, pitää olla joku mahdollisuus, määrit, mahdollisuus määritellä tämä merkittävä digitaalinen läsnäolo siellä, vaikkakaan mitään fyysistä läsnäoloa ei ole. Ja tämä määritelmä jota komissio ehdottaa, eli että merkittävä digitaalinen läsnäolo. Se perustuisi kolmeen kriteeriin, joista ensimmäinen on liikevaihto, sitten sopimusten määrä on toinen ja käyttäjien määrä on kolmas. Ainoa kysymys, joka minun tässä nyt herää, on tässä, että miksi tarvitaan nämä erityiset kynnysarvot, eli 750 miljoonaa liikevaihtoa, tästä liikevaihtoista tuhatta käyttäjää ja myöskin tämä sopiston määrä. Miksi nämä, nämä kaikki raja-arvot, Ottakaa huomioon kaiken merkittävän digitaalisen läsnäolon todellakin? No, me teemme testiä tästä, että voi olla, että pienessä jäsenvaltiossa ja EU-jäsenvaltiossa mikään näistä kriteereistä ei täyty. Eli jos tämän takana on ajatus, että keskitytään suuriin yrityksiin, okei, sitten tämä toimii, mutta jos ideana on se, että myöskin kaikissa maissa tämä ottaa huomioon, niin silloin meidän pitäisi vielä ehkä pohtia asiaa lisää. Joten tämä merkittävä digitaalinen läsnäolo on se erotus. Ja tämän lisäksi, jos määritellään merkittävä digitaalinen läsnäolo, niin sitten komission erotus erottaa sitten sitä, että kuinka voidaan nämä tuoton tulo jakaa. Ja komissio olettaa, että tämä arvo voidaan määritellä ja se voidaan jakaa jäsenvaltioiden kesken kaikkia jäsenvaltioiden kesken suhteellisesti, jotka lisääntyvät siis tätä, tämän, siis tämän yrityksen liike, liikevoittoon. Tämä ottaa huomioon tässä ja tämä sitten verotetaan. Ja tietenkin tämä keskustelu on vielä hyvin alkuvaiheessa, on tässä vielä kysymyksiä tähän liittyen. Mutta minä itse katsomaan kahta kolmea kysymystä. Mainitsin tässä jo näiden kynnysarvojen kysymyksen. Tämä mainitsin jo aikaisemmin tässä. Ja toinen asia, mikä pisti silmään, kun luin tätä asiakirjaa, oli se, että digitaalisten palvelujen määrit ovat aika epämääräisiä tästä voidaan jopa vetää jopa väärin, väärinkin päätelmiä. Tässä tehdään ero digitaalisten palvelujen keskeyttä, jossa käyttää verkkoa ja, ja, sitten taas toisaalta, jos on antaa maksu tai, tai tietoa eteenpäin ja maksua tästä tiedoista. Eikä, eli kysymykseni tässä oikeastaan onkin komission suuntaan, miten voidaan erotella nämä kaksi toisistaan ja että ensimmäinen kategoria on mukana ja toinen kategoria pois suljettaisiin tästä. Toinen tai kolmas kommentti. Minulla on vähän epäilytyksiä tämän vakauden osalta, koska tämä ei vaadi ei pelkästään vaan uutta virastoa, joka toimisi jokaisessa jäsenvaltiossa, vaan, vaan erityistä metodologiaa ja teknisiä mahdollisuuksia, jotta voidaan tarkistaa, mitä palveluja digitaalinen yritys on tarjonnut, jotka sitten kuuluvat tämän direktiivin piiriin. Eli tässä on kyllä paljon poikkeuksia ehdotuksessa mukana. Enkä ole aivan täysin selvillä siitä, että miten voidaan määritellä sitä, onko tässä digitaalinen palvelu, joka pitää verottaa, vai onko tässä vain digitaalisen laitteen käyttö, jota ei veroteta. Sitten on tietenkin olemassa kysymys, ja tämä on viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille. Eli kysymys siitä, että miten saadaan yhteisymmärrys aikaiseksi. Parlamenttia pitää kuulla tästä, mutta neuvosto tekee sitten päätöksen yksimielisesti. Ja vaikutusten arvioinnista me tiedämme, että täällä on paljon ristiriitaa ja juopaa jäsenvaltioiden kesken, joten olisi hyvä kuulla ehkä neuvostolta jäsenvaltioiden edustajilta, mitä eri kantoja siellä on. Täällä on maita, jotka ovat tämän puolella, ja jotka, maita, jotka vastustavat erotusta eikä halua minkään tyyppistä sääntelyä tälle alalle. Koska tämä, tämä verotus luosi lisää taakkaa heille lähivuosina. Eikä olisivat tietää, miten on myös mahdollista päästä neuvostossa yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Darius, now we have the... Kiitos Darius. Ja sitten toisen kohdan esittelijä Paul Tang. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukava nähdä kollegoja jälleen pitkän tauon jälkeen. Toivottavasti kaikilla oli hyvä loma. Ja me nyt palaamme tällaiseen asiaan, josta keskustelimme, olosti olemme aikaisemminkin keskustelleet. Ei ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan yhteisöverotuksesta. Ja tähän on hyvä syy koska tässä on tällainen räikeä epätas, epä, eriarvoisuus olemassa. Nimittäin suuret ylikansalliset yritykset maksavat alhaisempaa yhteisöveroa kuin pk-yritykset. Tämä on räikeä epätasa-arvo. Erityisesti digitaaliset alustat, kuten Google ja Facebook, varsinkin ne eivät maksa yhtä paljon veroa kuin kaikki muut ylikansalliset yritykset. Monista tämä on epäreilua ja se vaikuttaa moraaliin. Minkä takia minun pitää maksaa veroja, kun noiden isojen hemmojen ei tarvitse näin, tarvitse näin tehdä. Ihmiset kokevat tämän epäoikeudenmukaisena, mutta tämä on myös täysin tehotonta. Tämä ei ole sitä, että olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Ja tämän takia minun mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi toimia aktiivisesti, mutta täällä parlamentissa yleensä löydämme yhteisen lähestymistavan edetä yhteisöveroasioissa, koska joko pitää tätä epäreiluna tai tehottomana, mutta siltikin joka tapauksessa tähän ongelmaan pitää puuttua. Kun asioita käsitellään, on olemassa ratkaisuja, joista ei pidetä kovinkaan paljon pelkään, että näin on. Ensinnäkin Ensimmäinen ratkaisu on olla tekemättä yhtään mitään, ja tätä puoltavat Luxemburgin ja Irlannin kaltaiset maat esimerkiksi ei tehtäisi yhtään mitään. Se tarkoittaa sitä, että epäreiluus ja epätehottomuus valtavassa mittakaavassa vain jatkuu ja sen sallitaan jatkua. En usko, että tämä on se vaihtoehto, jonka parlamentti haluaisi valita. Sitten houkuttelevampi, mutta vieläkin vähän vastamielinen vaihtoehto on odottaa maailmanlaajuista lähestymistapaa asiaan. Olen kuullut Googlen pääjohtajan toteavan, että kyllä olemme valmiit maksamaan veroja, mutta tämä pitää olla maailmanlaajuinen järjestelmä. Tietysti, koska hän voi odottaa sitten <laughs> ikuisuuden ennen kuin tällainen maailmanlaajuinen globaali vero saadaan aikaan, joten kyllähän tämä, tämä helposti voi sanoa, että haluaa maksaa veroja tässä tilanteessa. Tämän takia en usko, että OECD ei olisi tärkeä foorumi, kyllähän se on, mutta olen silti sitäkin mieltä, että me tarvitsemme eurooppalaisen aloitteen, jotta voidaan purkaa tämä kansainvälinen pattitilanne, joka nyt on vallalla, joten meillä on velvollisuus äänestäjillemme puuttua tehottomuuksiin ja epäreiluuteen yhteisöverotuksessa, mutta aina meidän pitää olla myös maailmantaloudessa johtavassa roolissa ja asettaa standardeja uudelle vuosisadallemme. Ja tietysti Euroopan parlamenttihan on jo osoittanut, mikä on tämä oikea tie eteenpäin. Saatiin laajaa tukea kaksi, kahdelle mietinnölle yhteistä yhdistystä yhteisen veropohjasta, jossa itse olin, olin esittelijänä. Olin CCC TVstä, taas siis oli kollega Lama Sur vastuussa. Tämä on jo valtava muutos yhteisöverotuksessa, koska silloin ollaan vähemmän riippuvaisia lähde periaatteista. Tiedämme, mihin voitot siirtyvät, jos on, äh, on erilaisia äh, intellektuaalisia rakennelmia ja patettipokseja ja niin edelleen. Nyt ei, meidän pitää vain päivittää tätä järjestelmää ja tuoda se tälle vuosisadalle. Näin pitää toimia mielestäni. Ja sitten kun näitä asioita käsittelin, niin pohdin, onko tämä ratkaisevan tärkeä tapa edetä asiassa – olen antanut jo jotakin argumentteja. Liikevaihtovero, onko se on selkeä merkki, viesti siitä, että jos ei tehdä yhtään mitään, se ei ole vaihtoehto. Ja se on myös selkeä merkki siitä, että Eurooppa on valmis toimimaan puuttuakseen periarvoisuuteen ja tehottomuuteen tämänhetkisessä järjestelmässä. Ja tällä tavalla painostamme koko maailmaa toimimaan, erityisesti OECDtä. Tässä mielessä näen, että digitaaliset liikevaihtovero digitaalista palvelusta on väliaikainen toimenpide, joka vie eteenpäin rakenteellisempia uudistuksia kohti. Mehän tiedämme jo nyt, että haluamme niitä. Näin minä tarkastelen tätä digitaalisten palveluiden verokysymystä. Näin voidaan edetä asiassa. Tätä kautta voidaan avata tietä lisämuutoksille jatkossa. Yksi kysymys, joka minulla on, kun Miten näette eron sen välillä, mikä liittyy tähän CCTB-ehdotukseen, markkina markkinapäässy, sitä on kyse, ja sitten taas tämä digitaalisten palveluiden veropalvelukysymys, mistä niitä tässä on älykäs tapa älykkäällä tavalla verottaa tiettyjä yrityksiä, mutta minä sanoisin, että loppujen lopuksi miten käsitellään CCCTVtä, siis voitot, verot, joita maksetaan voitosta, riippuvat siitä, missä voitot on toteutettu ja riippuu siitä, mistä, missä yrityksen kuluttajat löytyvät. Tämä liittyy CCCTV ja tämä on tämä yleisempi lähestymistapa. Käyttäjät löytyvät täältä ja sitten arvonluonti on tällainen luova puoli. Mutta jos tätä kautta saadaan aikaan pidemmän aikavälin ratkaisua, niin se olisi hyvä. Sitten joitakin erityisiä kysymyksiä vielä. Komissio ehdottaa digitaalisen palveluiden verotuksessa kolmen prosentin äh, liikevaihtoveroa kun ajatellaan miljardeja ja miljardeja, digitaalista alusta alustat ansaitsevat, Jeff Bezos ihan syystä on maailman rikkain henkilö ja Mark Zuckerberg on hänen kannoillaan. Riittääkö tämä 3 prosenttia? 5 miljardia olisi tuloksena tässä, eikä se ole kovinkaan paljon. Miksi emme voi miettiä korkeampaa veroastetta ja minkä takia emme salli maiden itsensä päättää korkeammasta veroasteesta, jos haluavat. Pitäisi olla tällainen minimiarvo, pitäisikö se olla vai yksi ainoa Aste. Tämä on yksi kysymys ja minä kyllä olen sitä mieltä, että tämä ei ole mikään kovinkaan korkea veroprosentti, kun ajatellaan digitaalisten alustojen suuria voittoja, joita näemme toteutuvan. Jos muistatte, niin kaikkein isoin yritys maailmassa, joka jos mitataan sen pörssiarvo, se on nyt Apple, Google, Facebook, Amazon ja Microsoft, ne ovat näitä isoimpia yrityksiä. Ei voida sanoa, että ne ovat mitään kovinkaan köyhiä yrityksiä kaukkaan. Siitä ainakin osakkeen omista eivät olisi sitä mieltä, eivätkä pörssissä kauppaa käyvätkään ole tätä mieltä. Yksi. Tämä on siis ensimmäinen asia, eikö tämän korkoasteen pitäisi olla korkeampi. Sitten toinen kysymys, se mitä näen tästä ehdotuksesta, niin käydään keskustelua siitä, onko tie, pitäisikö datan myynnistä verottaa vai ei, tai datan myyntiä verottaa vai ei. Ja minä en ymmärrä, että meidän pitäisi keskustella tästä, totta kai sitä pitäisi verottaa, kun dataa myydään. Muutoin syntyy sellainen tilanne, että siis yrityksen sisäinen tiedonsiirto, siihen liittyisi verotus, ja jos se on yritysten välistä transaktiota, niin sitä ei verotettaisi. Tähän tilanteeseen saattaisimme päätyä. Jos katsotaan käyttäjän, käyttäjien arvonluontia, niin silloin tiedon myyntiä pitäisi myös verottaa. En voi ymmärtää, minkälaista logiikkaa olisi siinä, että ei verotettaisi. Ja itse asiassa Nythän puhumme verotuksesta laajemmin ja siitä, mitä nämä alustat tekevät datallamme, niin kyllä me siis haluamme keskittyä myös datan myyntiin. Tämä on yksi ongelmista ja huolenaiheista, joita meillä on. Minulla on vielä minuutti jäljellä. Sitten digitaalinen pysyvä toimipaikka. Tätä Euroopan parlamentti on ehdottanut muistaakseni ainakin puolitoista vuotta sitten. Tämä asia hyväksyttiin jo parlamentissa ja tämä on loogista jatkoa. Ei puhuta vain digitaalisesta tai puhutaan digitaalisesta läsnäolosta, ei vain CCCTV, myös kansallisissa yhteisövertuksissa. Ja olisi hyvä, että on yhtenäinen lähestymistapa, eikä 27-8 eri lähestymistapaa haluta tällä tavalla asia nähdään tällä hetkellä, mutta tämä on vaikea kysymys ja varmasti uusia, uusia ideoita tulee jatkossa keskustelun edetessä ja olen nähnyt, että komissio on ehdottanut sellaista, että kynnykset olisivat hiukan korkeampia kuin komissiossa tehdyissä ehdotuksissa, parlamentissa tehdyissä ehdotuksissa, mutta käsite itsessään – heijastelee tämänhetkistä ajattelua ja sen pitäisi näkyä ei vain CCCTV, vaan myös kansallisessa yhteisöverotuksessa. Se on ihan kiistaton seikka. mutta miten jaetaan voitot? veropohjan kesken, eri maiden kesken. En ymmärrä tässä ajatuksessa sitä, miksi komissio ei voi tehdä kahta ehdotuksessa. Ensinnäkin jako niin kuin CCCTVssä, mihin käsitellään myyntiä, työntekijöitä, reaalipääomaa, dataa. Ja tässä ehdotuksessa koskien digitaalista pysyvää toimipaikkaa on otettu erilaista lähestymistapaa, jossa palataan nyt niihin ongelmiin taas uudestaan, joihin, joihin yritettiin jo puuttua. Emmekä voikaan sitten enää sijoittaa missä on paikka henkiselle omaisuudelle. Ei tässä ole mitään järkeä. Tämä on ristiriitaista ja mielestäni komission pitäisi tehdä enemmän työtä ja parlamentin pitäisi e- esittää, miten näemme tämän voiton jakokysymyksen ja miten se voidaan ratkaista, koska tämä, tätä kautta tarvitaan tällainen Euroopan alus, aloite, joka näyttää koko maailmalle sen, miten voidaan uudistaa yhteisöverojärjestelmää ja tuoda se tälle vuosisadalle pitää silmä pallossa ja täällä me peräänkuulutamme, haluaisimme rakenteellisia uudistuksia, joita tarvitaan pitkällä aikavälillä, jotta voidaan puuttua räikeään eriarvoisuuteen ja uskomattomaan epäoikeudenmukaisuuteen, joka vallalla tällä hetkellä on suuria, erittäin kannattavia yrityksiä, jotka tuskin maksavat ollenkaan veroja. Ei tätä voi kenellekään selittää, kenellekään äänestäjille, jotka tulemme sitten kohtaamaan ensi vuoden vaalikampanjassa. Kiitoksia. Paul. No, kiitoksia, Paul. Ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijälle, sanoisin, että läsnä on Rova Valeska Romero, komission edustaja Dege ja ymmärtääkseni hän haluaa lopuksi puhua ja reagoida keskusteluun. Ja tätä arvostaisin. Mutta ensin varjoesittelijät ja sitten puoliston ulkopuolelta puhujia ja sitten komissio ja sitten esittelijät lopuksi varjoesittelijöiden joukossa Poltang SDstä. Mutta hän jo puhui joten Gabriel Matoi PPstä, joka on varustella kakkososassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijöitä tästä mielenkiintoisesta asiankäsittelystä. Me olemme vasta kaikki samaa mieltä, että digitaalisen kysymyksen pitäisi olla yksi prioriteeteista kaikissa toimielimissä, mutta tietenkin erityisesti täällä parlamentissa. Tämä vertaus on tärkeä, koska kun laaditaan vakaat verotuspohjat, modernit sellaiset, niin tätä kautta annetaan mahdollisuuksia yrityksille, jos, joilla on valtaiset äh, ma- markkinat Euroopassa ja jatkuvasti joka päivä näemme, miten nämä digitaaliset yritykset kasvavat paljon nopeammin kuin yle, muu talous kasvaa. Ja lisäksi ne muuttavat meidän tapaamme toimia ja kuluttaa, harjoittaa liiketoimintaa Tietenkin se tuo myös paljon etuja yhteiskunnalle, kun ajatellaan asiaa verotuksen kannalta. Digitaaliset teknologiat tuovat mahdollisuuksia verohallinnoille, tarjoavat ratkaisuja, jotka vähentävät hallinnollista taakkaa ja lisäksi helpottavat yhteistyötä veroviranomaisten välillä ja veronkier- vaikuttaa sillä tavalla veronkiertokysymyksen katkaisu on tärkeää. Sitten kun on tämmöisiä sääntöjä ja standardeja, niin digitaalisen maailman liittyy yksi latentti ongelma, joka tässä tuli selväksi, mm, tämä toimipaikka. Ja on selvää, että verojärjestelmän vanhentunut muoto, se ei sovi tähän digitaalisen aikaan enää. Tämä on johtanut siihen, että tällä hetkellä se, missä tuot, liikevoitto luodaan ja missä arvo luodaan, niin se ei ole sama paikka enää. Ja nyt kun puhutaan digitaalisessa maailmassa fyysisestä läsnäolosta verotuksen kannalta, niin tuntuu, että sille, siinä ei juurikaan ole järkeä. Meidän pitäisi puhua varmastikin digitaalisesta läsnäolosta ja kansainvälisesti ajatellen on yhä enemmän tunnustetaan sit se, että täytyy puuttua tilanteeseen ja saada aikaan uudet verotus, vero, uudenlainen verojärjestelmä, jos otetaan huomioon uuden tyyppinen digitaalinen liiketoiminta. Ja täällä otettiinkin jo esille, että tämä OECD on tehnyt tässä työtä. Se teki alus, antoi alustavan raportin asiasta ja tutki sitä, missä määrin on tärkeää sopeuttaa vero, kansallinen verojärjestelmä dig, talouden digitalisaatioon – ja tässä oli tärkeää se, että identifioitiin sellaisia tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon niissä maissa, jotka haluavat ryhtyä väliaikaisiin toimiin. Mehän olemme kaikki tästä samaa mieltä, että pitäisi puuttua näihin verotushaasteisiin, joita syntyy digitaalis- digitaalisa- digitalisaatiosta. Komissio on ehdottanut ratkaisua väliaikaiseksi ratkaisuksi ja myös pitkän aikavälin ehdotuksen se on tehnyt. tämä on oikean suuntaista toimintaa täytyy tehdä selväksi, niin kuin täälläkin on todettu, että EUn täytyy kiistatta olla johtajan roolissa kansainvälisesti. Tietysti paljon keskusteltavaa on pitää syventää tätä ajatteluamme, puhua näistä verotusprosentista ja muista, mutta uskon, että me voimme syventää tätä kaikkea keskustelujemme kautta, kun käsitellään kyseistä pakettia nyt sitten voidaan tehdä kysymyksiä. Ennen kaikkea on tärkeää kuulla asiantuntijoita, että voidaan taata se, että näin monimutkainen aihe, sillä löydetään pitkällä aikavälillä ratkaisuja, jonka kautta saadaan aikaan kaikkien haluava haluama tulos modernit verotusjärjestelmä digitaaliselle taloudelle, joka on hetkisen talouden muoto. Ja lisäksi tämä vaikuttaa markkinoiden sirpaloituneisuuteen ja pitää ottaa huomioon kaikki toimijat. Pitää, pitäisi pystyä toimimaan tasapainoisesti ja oikeudenmukaisesti. Varjoistelijana tulen tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa, että saadaan tästä mietinnöstä mahdollisimman hyvä. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia. Ja Ashley Fox ECRstä. Kiitos puheenjohtaja. Nämä ovat erittäin ajankohtaisia ehdotuksia ja, ja sellaisia, että valiokunnan pitäisi tarkkaan käsitellä, kun digitaalinen maailma kasvaa. Varoitus on filosofinen kysymys. Yritykset toimivat jäsenvaltioissa, johon myös saattavat toimimaan. Minusta tärkein piirre tässä mietinnössä on täsmä, ää, täsmällisesti kriteerit, jotka määrittävät, mitä merkittävä läsnäolo merkitsee. Ihanteellisesti me tarvitsemme maailmanlaajuisen ratkaisun, joka olisi maailmanlaajuinen sopimus. Ja se vie kauan aikaa, joten ymmärrän komission ehdotuksen, jolla pyritään luomaan tasainen pelikenttä, kun me tarkastelemme verovaikutuksia, jotka vaikuttavat yhtä online-yrityksiin ja toisaalta kivijalkayrityksiin ja Estilihan, että suhteellisuusperiaate pidetään keskiössä niin, että emme syrjii pienempiä digita- digiyrityksiä. Meidän täytyy lähettää sellainen viesti, että me toivotamme digitaaliset yritykset maihimme. Me emme halua, että Euroopan unioni vie jäsenvaltiolta valtaoikeuksia veropolitiikan päät- linjan päättämiseksi ja odotamme yhteistyötä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja Alde. Kiitos puheenjohtaja. Me pidämme komission e- ehdotusta tervetulleena. Sitä olemme olleet pitkään, nyt sanotaan, että aika ei ole oikea. Tämä on pyritty nimikoimaan osaksi kauppa- ja vero-ohjelman, presidentti Trump olisi lanseerannut, mutta minä olen eri mieltä. Minusta tämä ehdotus on pikemminkin tullut liian myöhään. Ja me näemme, erilaisia vaikeuksia digitaalisten yritysten verotuksen ongelmat aiheuttavat. Tämä saksi kuilu kuilu perinteisten ja digiyritysten välillä vain kasvaa ja se vaikuttaa yhteiskuntiimme. Komission ehdotus tarttuu olemassa olevan kuilun teknologiayritysten ja perinteisten yritysten välillä käyttämällä yksinkertaista ja reilua logiikkaa. Yritysten erottaminen siellä, missä arvo syntyy, on idea. Komission sen Moskovitsin ja hänen tiiminsä esittelemään dataa, jotka ostavat, että Digiyritykset maksavat veroja 9 prosentin keskimääräisen yritysveroasteen mukaisesti. Muut yritykset maksavat 23 prosenttia. Siinä on melkomoinen ero. Facebookin veroaste oli vain 5 prosenttia Yhdysvaltojen ulkopuolella, vaikka yli puolet sen tulosta tulee kansainvälisestä bisneksestä. Meidän täytyy lopettaa tällainen tilanne joka ei ole oikeudenmukainen. Joka myöskin rikkoo sisämarkkinoita. Voin ymmärtää jotkut huolenaiheet. Siitä, että ehdotus voisi haittaa innovointia. Myös säätely on tärkeää, vaikka kyseessä on innovaatio. Meidän täytyy toteuttaa kuitenkin tämä niin, että me vältämme loputonta byrokratiaa. Uskon, että varsinainen haaste on, kuten aina, tasapainon löytäminen tässä tapauksessa reilun verotuksen ja innovoinnin kannustamisen välillä, mutta sisämarkkinoiden yhteisnäisyyden säilyttämiseksi EUn täytyy vastata haasteisiin. Ja minusta tämä komission ehdottama kynnys tai kynnykset auttavat pitämään huolta siitä, että startup-yritykset ja kasvamassa olevat yritykset eivät kohtaa taakkaa. Meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota erityisesti käyttäjän sijainti, joka on tekstin ytimessä. Ymmärrän, että teksti, käsite voisi olla teknisesti ongelmallinen ja myös yksityisyyden kannalta ongelmallinen. Käyttäjien sijainnin mukainen verrattaminen on kiinni siitä, että identifioidaan yksittäiset käyttäjät, mikä merkitsee yrittäjien seuraamista. Ja että yrittäjien ja heidän sijainnin dataa säilytetään. Meidän pitää pitää huolta sitä, että tämä on yleisen tietosuoja mukaisesti tapahtuvaa toimintaa, mutta sanoisin komissiolle, että tämä asia on tärkeä minun ryhmälleni. Niin ja lopuksi puheenjohtaja sen, että jos me teemme digitaalista vertauksesta reilumpaa, niin se on tärkeä osa globalisaation hyödyn parempaa jakamista ja se vähentää sen kielteisiä vaikutuksia. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, Peter Jasek. Vihreistä ei näy ketään halukasta puhujaa. Tänään tässä puheenvuoron Goelle. Serdevanille. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös kollegoille. Hyvin mielenkiintoista puheenvuoroista ja kysymyksistä, joita täällä esitettiin. Ennen kesää esitetty tutkimus osoitti sen, että jos 20 prosenttia, jopa 20 prosenttia yritysvero verosta menee hukkaan verokikkailun takia. Ja myöskin Apple ja Google ja muut nämä digitaaliset yritykset, nehän mainittiin täällä jo myös aikaisemmin. He todettiin että OECD G20-kokouksessa puhuttiin siitä, että vuodesta 2015 lähtien on puhuttu tästä digitaalitalouden rahoitta verotuksesta. Eikä puhuttiin myös tästä PEPSistä OECDn tasolla – ja että pitää löytää tehokkaita vastatoimia. Tämä ei ole vielä onnistunut tähän mennessä, ainakin USA on ollut vastustamassa. Joten me vasemmistona tuemme sitä, että Euroopan tasolla on prioriteettialueeksi. Ja molemmat esittelijät huomauttivatkin jo tästä, että erityisesti suuret jäsenvaltiot, heillä varmaan on suuri etu siinä, että tämän vuoden lopulla puheenjohtajakauden päättyessä löydetään yksi yhtenä ratkaisu. Tietenkin täällä on myöskin kriittisiäkin ääniä jäsenvaltion taholta. Totta kai pyrimme katsomaan sitä, että miten nämä neuvottelut jatkuvat sitten, koska kyseessähän on tietenkin verokompetenssit. Mutta tämä antaakin parlamentille sitten vapauden ja pelivaraa vähän, vähän etsiä rohkeasti progressiivisia ratkaisuja. Ja tämän takia vaatisinkin teidät kollegat teitä tekemään näin, että toisaalta voitaisiin estää se, että digitaaliset yritykset välttävät veroja, että voidaan tätä, tällä tavalla luoda veroreiluutta enemmän. Tätähän kansalaiset odottavat meiltä toisaalta. Ja toisaalta sitten me voisimme tällä tavoin myöskin konsernien verotusta vihdoinkin tuoda nykyteknologian tasolle ja ottaa huomioon tämän digitaalisen arvon luominen verotuksessa. Tässä kommentit ja kysymykset komissiortuksen suuntaan vielä. Periaatteessa digitaalisen toimipaikan konseptin luominen on ihan hyvä ja vihdoinkin järkevää, mutta sitten me tulee näihin hinnoitteluasioihin, tietenkin on vaikea, vaikea katsoa, missä voitto syntyy, jotta tällä väliaikainen vero, tämä on tietenkin tärkeä asia ja voidaan myöskin välttää sitä, että kaksoisverotuskysymyksiä ei käyttäisi hyväkseen. Kuitenkin pitää pystyä siihen, että verovelvollinen itse ilmoittaa tulonsa veroviranomaisille. Ja komissiotuksessa on muutamia kriittisiä ja ongelmaisia asioita mukana. Toisaalta EU-odotukset ovat aika alhaiset, 5 miljardia, koska katsotaan tätä verrattuna aikaisempiin veroihin. Ja sitten kuitenkin huolimatta eh, voiton verotuksesta voidaan miettiä, voidaanko ehkä tätä yritystä sinänsä verotetaan. Ja kuitenkin kun liikevaihto vaihtelee eri tavalla erityisten yritysten kesken, niin tämä koskee vero eri yrityksiä eri tavalla. Tämä 3 prosenttia, mikä tällä hetkellä on ajateltu Googlen osalta, se on ihan alhainen taso, kun taas jollekin muille yrityksille saattaa olla ihan korkea taso. Ja mutta esittelijähän tämä mainitsikin jo. Mekin olemme tässä aika avoimia eri mallien osalta, miten voidaan joku progressiivinen veromalli ehkä luoda tähän. Mutta loppujen lopuksi tärkeytyksenä on tehdä tästä kohdennettu ja tehokas vero, mutta tällä hetkellä ei se näytä kovinkaan hyvältä että monopolit ja oligopolit tietenkin tässäkin vaiheessa pitää ottaa huomioon, että verotustaakin siirretään loppukäyttäjille. Tämäkin ongelmallista sinänsä. Ja toisaalta on myöskin ongelmallista sitä, että digitaaliset palvelut, kuten Netflix tai Spotify, ne ovat olleet tällä hetkellä verosta poissuljettuja. En näe mitään syytä kyllä tälle sinänsä. Ja tästä ja monesta muustakin syystä uskomme, että tällä hetkellä yleinen lähdevero näissä maissa olisi varmaankin tehokkain, tehokkain tapa toimia tässä digitaalisen verotuksen osalta. Ja tätä pidämme myöskin tehokkaana ratkaisuna muillekin sektoreille, jotka ei kuulu digitaalisen verotuksen piiriin. Kiitos Martin FDDlle. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä ja muita puheenvuoroistaan. Näissä, näinä vuosina parlamentti todellakin on ollut, antanut hyvin tärkeän äänen tässä taistelussa. Tämä on politiikan suurimpia haasteita, suurten digitaalisten yritysten verottaminen. Tämä on, on tärkeä kullekin, kullekin maalle PKTn osalta. Joten tässä on asia, joka jollain tapaa pitää säädellä. Totta kai meidän pystyy, pitää pystyä kehittymään tässä asiassa eteenpäin mahdollisimman korkealla kansainvälisellä tasolla, että pitää neuvotella globaalilla tasolla asioista, mutta toisaalta samanaikaisesti pitää löytää myöskin eurooppalainen ratkaisu kansainvälisen ratkaisun lisäksi koska kyseessä onkin täällä eurooppalaiset 500 miljoonaa kuluttajaa, jolle pitää antaa ratkaisu ja pitää puuttua näihin monikansallisiin yrityksiin ja heidän toimintaansa. Me olemme tämän asian nähneet jo kauan aikaa olevan esillä Euroopassa, myös euroalueella on muutamia valtioita, kuten Luxemburg ja Alankomaat, jotka eivät ota asiaa tarpeeksi tai esille, vaikka kun taas sitten Irlantikin on sellainen maa, joka ei halua tätä. Joten meidän pitää Euroopassa tasolla löytää jonkunnäköinen ratkaisu, että voidaan toi, puuttua näiden maihin, jotka tavallaan vääristävät kilpailua taloudellisesti, kun taas sitten muut valtiot ovat yhteistyöhaluisempia. Ja meidän pitää katsoa näitä ehdotuksia ja pyrkiä löytämään ratkaisu tähän, koska kyseessä on kymmenet miljardit eurot vuosittain, joka pitää kyllä antaa kansalaisille takaisin, eikä mitä maksaa veroa näistä. Eli Euroopan unionin pitää myöskin toimia tässä moraalinsa mukaan. Thank you very much. I don't... Paljon kiitoksia. ENFstä ei ole ketään. Jos näin on, puheenvuoroja voidaan myyntää puhelistan ulkopuolelta. Täällä on aika paljon edustajia, varmasti joku haluaa osallistua. No, jotta tämä ennustus toteutuisi, puhu sitten itse. Muuten se ei toteutuisi. Minulla on pikemminkin kysymyksiä. Ja komissio varmasti kykenee niihin vastaamaan, mutta tässä on yhteys puheenvuoroihin, että kuulimme. Me käsittelemme veron ja jakkovaikutuksesta. Ja missä määrin me haluamme lisätä joidenkin yritysten verotusta. Ymmärsimme, että kysymys on pikemminkin verotuksen kohtalon jakautumisesta. Mutta jossakin mielessä tämä kahden kertaisen verotuksen ongelma saattaa tulla esille. Ja halusin tietää missä määrin – tätä ongelmaa käsitellä ehdotuksesta. Ja aluksi Darjusta tesi, että me keskitymme niin sanotun digitaalisen talouteen ja yhteen osaan siitä. Mutta minusta tämä ohjelma, jossa pyritään verotuksen oikeudenmukaisen kohtaantoon, ei koskisi ainoastaan ää, digitaloutta, vaan myös etämyyntiä saan aloja, saan helppo osallistua markkinoille, luoda arvoa ja tehdä tulosta ilman fyysistä läsnäoloa. Joten kysymys on, missä määrin ohjelmaan sovellusella pitäisi laajentaa, jotta etämyynti kaiken kaikkiaan saataisiin mukaan. Ja lopuksi, ja tämä on myöskin tärkeää, tämä liikevaihteen perustava verotus on jonkinlainen proksi voit, nettoverotuksen tilalla. Ja joskus tämä veroaste voi olla alhaisempi, joskus taas korkeampi, jos yritys ei ole kannattavampi. Joten täytyy miettiä myös tätä voittajan verotuskysymystä, mutta ongelma on tietysti, vaikka me kykenimme tunnistamaan tulovirrat, niin erityisesti digitaloudessa, mutta myös etämyynnissä ylipäätänsä meillä on merkittäviä ongelmia tunnistaa kustannukset ja saada sitä kautta voitot laskettua. Mitä te kestävät näitä ongelmia? En halua olla väärikästi ymmärretyksi. Minusta tämä on erittäin hyvä ehdotus. Tämä on ajankohtainen tai vähän myöskin, kuten Peter sanoi, koska ongelmaa ei pidä väheksyä. Veropohjan rappautuminen jäsenmaiden tasolla jatkuu ja se voi johtaa erittäin kielteisiin tuloksiin sinne puheenvuoron, niin vielä kerran kysyn, haluatko joku muukin vielä puhua? Jos ei, niin sitten pyytäisin Rova Glomeria komissiosta, tekee taksudista puhumaan ja reagoimaan johonkin kantoihin, joita täällä on esitetty. Yes, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Rajoitan puheenvuoroni niin, että vastaan näihin eri kysymyksiin, joita täällä kuulin. Lähden liikkeelle merkittävästä digitaalista läsnäolosta. Tästä tuli kysymys kynnyksistä ja miten juuri päädyimme kyseisiin kynnysarvoihin. Ja tässä tärkeää on muistaa ehdotuksen yhteydessä, että potentiaalisesti tietenkin olisi verrattuna, verrattuna tätä, tätä nykypäivää, missä nämä suuret yritykset, niillä on yksin läsnäolo EU-ssa tai jossakin yhdessä maassa tai jossakin tapauksessa ei mitään läsnäoloa missään EU-ssa, missään EU-alueella, niin potentiaalisesti loisimme moniakin digitaalisia läsnäoloja useissa EU-jäsenvaltioissa ja tämä johtaa hallinnolliseen taakkaan näissä yrityksissä. Olemme arvioineet, että lisää pysyvä toimipaikka yritykselle johtaa kustannuksiin, jotka ovat noin 60-80 000 euroa vuodessa. Että näiden kynnyksien kautta halusimme vain oikeastaan varmistaa sen, että yritykset, jotka kohtaavat tällaisen uuden taakan jatkossa, niin myös saavat tarvittavia voittoja, jotta sitten pystyvät maksamaan tästä lisätaakastaan. Ja tämä oli äh, järkenä, järkeilynä tässä kynnyskysymyksessä. Halusimme aina varmistaa sen, että yritys, joka on aktiivinen tietyssä paikassa, voi myös saada aikaan tietyn voiton. Tämä on varsin karkea arviointi, koska se ei välttämättä päde kaikkiin yrityksiin, mutta yritimme asettaa kynnyksen tarpeeksi korkealla, jotta varmuudella voidaan olettaa, että näin on. Sitten haluaisin hypätä digitaalisten palveluiden verotukseen ja ehkä lähden liikkeelle viimeisestä kysymyksestänne, jonka teitte, miksi liik- vero liikevaihdosta ja mitä vaihtoehtoja on äh, jakaa näitä kustannuksia. Yksi tärkeä asia pitää mielessä tämän verotuksen yhdessä, yhteydessä on, että edessämme on ollut paljon rajoituksia ja esteitä, kun tätä järjestelmää laadimme. Piti aina ottaa huomioon tämänhetkinen kansainvälinen oikeudellinen kehys, piti, ottaa, piti noudattaa perusvapauksia EU-ssa ja muu EU-oikeus, VTO-säännöt, arvonlisäverotussäännöt ja tästä johtuen meillä ei ko- kovinkaan paljon vaihtoehtoja enää ollut. Ja liikevaihtovero tuntui tässä näissä kehyksissä mahdolliselta. Tietysti voiton verotus olisi parasta, mutta väliaikaisena verotusmuotona päästään, päästään taas lähtöruutuun, koska sama, edessä on samat esteet kuin tälläkin hetkellä. Nämä esteet liittyvät tämänhetkiseen kansainväliseen verojärjestelmään, joka on luotu erityisesti kahdenkeskisissä veropäätöksissä jotta saadaan vähän samantyyppinen verotus aikaan, joka on voiton verotus, niin silloin päädytään tähän alkuperäiseen ongelmatilanteeseen, eikä se ratkaise mitään. Sitten kun otetaan huomioon nämä rajoitukset, niin siksi halusimme, että vero olisi yksinkertainen, aika helppo panna koska luonteeltaanhan tämä on tällainen väliaikainen verotusmuoto, ja tämän takia emme valinneet esimerkiksi sitä, että olisi eriytettyjä verotasoja. Todella, todellakin halusimme varmistaa, että yhtenäiset toimintaolosuhteet toteutuvat yksi veroaste kaikille maille, ja koska emme ottaneet huomioon kustannuksia, joita yrityksessä saattaa olla, ja niin ajattelemme, että kolme prosenttia on hyvä tasapainoinen luku, ei mennä liian korkealle, koska jos mennään liian korkealle, niin silloin ei voida sulkea pois, sulkea pois verotuksen piiristä myöskään tappioita tuottavia yrityksiä tai yrityksiä, joilla on matala kannattavuus, vaikka yleensä näin ei ole. Meidänkin analyysimme mukaan suurin osa näistä yrityksistä ovat, yrityksistä ovat hyvin kannattavia. Halusimme kuitenkin pitää tämän tasapainossa ja siksi päädyimme kolmeen prosenttiin. Sitten täällä tehtiin kysymys. Hyppäilen tässä hiukan edestakaisin asioita. Siis voittojen jako ja rakenteelliset ratkaisut. Ja minkä takia toimme tässä niin, että seuraamme oikeastaan vanhoja sääntöjä. Mitä tulee voittojen jakoon, niin olemme ehdottaneet sitä, että sopeutetaan vanhoja sääntöjä. Vanho... Tämä liittyy siirtohinnoitteluun ja niin sanottuun funktioanalyysiin, toimintaanalyysiin ja tämä on erilaisia kuin CCTB. Sillä on se etu, että siinä päästään eroon tästä kaikesta ja tämä tarkoittaa suurta helpotusta myös eh, sääntöjen ostamistaakan suhteen yrityksissä, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että on vähemmän mahdollisuuksia siirtää voittoja keinotekoisesti matalan verotuksen maihin ja tämä on edelleenkin meille paras vaihtoehto järjestää yhteisöverotus. Tällainen ehdotus on nyt jätetty pöydälle, mutta CCCTB ei koske kaikkia yrityksiä, se koskee vain ehdotuksessamme niitä yrityksiä, jotka ansaitsevat yli 750 miljoonaa euroa vuodessa ja tämän takia meidän piti ehdottaa jotakin myös muille yrityksille, jotka eivät kuulu tähän CCCTB-ehdotukseen. Ja saimme myös neuvostolla sellaisen toimeksiannon, että ehdotuksessa otetaan huomioon tämänhetkinen kansainvälinen verokehys kehys, ja tämän takia meidän ehdotuksemme pitää kiinni vanhasta olemassa olevasta järjestelmästä. Tehdään näitä funktionaalisia analyysejä ja käytetään siirtohinnoittelujärjestelmää, mutta halusimme päivittää näitä sääntöjä niin, että heijastellaan tätä käyttäjää mm, panosta siinä, miten sovelletaan kyseisiä sääntöjä. Sitten tuli kysymys verosta digitaalisten palveluiden kohdalla, että maksut siirtyvät sitten yrityksille ja muille ja asiakkaille ja muille asiakasyrityksille tässä vastaus on kyllä näin. Tietysti voi tapahtua, että nämä kustannukset siirtyvät näin niin kuin muidenkin verojen kohdalla. Mutta tämä ei oikeastaan ole meidän ongelmamme. Meidän pitää vain varmistaa se, että kaikki yritykset maksavat saman verran veroa, että syntyy tasapainoiset toimintamahdollisuudet tätä kautta, niin eri yritykset siirtävät kyllä vero kustannuksensa asiakkailleen riippuu siitä, kuinka korvattavissa palvelunne tai tuotteenne ovat, se riippuu siitä, mutta se ei kuulu meille. Me halusimme vain varmistaa tämän ensimmäisen askeleen siinä, että kaikki yritykset maksavat saman verran veroa. Tässä suurin piirtein nämä kysymykset. Ehkä kollegani jatkaa tästä. vaat voi ehkä kertoa siitä, miten määritellään digitaaliset palvelut ja miten määritellään tärkeä digitaalinen läsnäolo. Me uh, uh, tulee digitaaliseen läsnäoloon. Niin ensinnäkin pitää olla digitaalinen äh, alusta, kosketuspinta, jota voidaan käyttäjät käyttää. Ja tämän verkkopinnan kautta tarjotaan, tarjotaan digitaalisia palveluja. Ja nämä digitaaliset palvelut taas, ne perustuvat alvimääräyksiin vuonna 2011 alvimääräyksiin sen artiklan 7 Eli sähköistetyt palvelut, digitaalistetyt palvelut ovat palveluja, joita tarjotaan internetissä, jotka perustuvat teknologiaan, jossa on minimi inhimillinen interventio mukana tämän palvelun tarjon osalta. Ja tässä on siellä liite ehdotuksessa, joka kertoo yksityiskohtaisesti, mitkä palvelut ovat digitaalisia palveluja, mitkä taas eivät. näin kokonaisuudessa otettuna niin digitaaliset tuotteet ovat ohjelmia, jotka sallivat pääsyn verkkomarkkinoille, verkkokaupat, mutta taas sitten digitaalisia palveluja eivät ole ne tuotteet. Vaikka nyt vaikka se tilaus on tehtykin digitaalisesti. eikä digitaalisten palvelujen määritelmät mukaan, joka perustuu tähän määriteltyyn konseptiin, joka tunnetaan jo verohallinnossa veromaksajien osalta. Eli voitonjako ja ccctv määräystä mukaisesti, että lopuksi CCTV, sen pitäisi kattaa myös tämän merkittävä digitaalisen läsnäolon konsepti. Ja se täyttöönpano pitääkin sopeuttaa sen mukaan, että ottaa myöskin tämä reilu voiton jako huomioon myös digitaaliyritysten osalta. If I may, uh... Jos sopii, vielä minuutti. Meiltä ja kaksi kysymystä vielä vastaamatta. Kysytte, onko kysymys veron erilaista kohtaan noista vai verotuksen kasvattamisesta. Ja kysymys vastaus on, että, että se on vähän molempia. Merkittävä digitaalinen läsnäoloperiaate kohdentaa veron eri tavalla. Kysymys on silloin siitä, missä yritykset maksavat yhtiöveronsa. Mutta toivottavasti veroaste myös kasvaa, koska on vähemmän mahdollisuuksia kiinnityksesti siirtää voittoja eri muille oikeustoimialueille. Kysytte me siitä, kohdentuvatko verot oikeudenmukaisesti ja koskeeko tämä vain digitaloutta. Ja tuossa olet oikeassa. Ja kiinnittäisin huomiota tässä CCPT-ehdotukseen, jossa viitataan myös etämyyntiin. Jos CCPT hyväksytään, tämä merkittävä digitaalinen läsnäolo kattaisi tämä ongelma, koska CCCP vertettavat tulot kohdentuvat oike, oikeustoimialueella. Ja niitä kohdentaa myös myynnin ko, kohdemaan mukaan. Joten se paikka, jossa myynti tapahtuu, luo vertettavia tuloja. Ja nyt pari minuuttia esittelijöille haluaa Darius ensin. Let me first of all... Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun tai mielenkiintoisen keskustelun osallistuneita. Minulla on vain kolme neljä nopeaa kommenttia. Tämän koko toiminnan tarkoituksena on luoda tasavertaiset toiminnan mahdollisuudet Tämä pitää todeta vielä kerran. Ja taata enemmän reiluutta verotusjärjestelmissä EU-ssa. Ja ne, jotka vastaavat taloutta yleensä ottaen, heidän todellakin pitää miettiä tätä argumenttia. Jos emme tee mitään tämän asian suhteen, niin silloin me hyväksymme hetkisen järjestelmän. Ja kuten monet puhujat täällä mainitsevat, se on hyvinkin epätäydellinen monessa mielessä. Ei ole reilu, ja luo huomattavaa verovälttelymahdollisuutta suurille toimijoille erityisesti. Tämä pitää pitää mielessä. Jos me tämän voimme hyväksyä, sitten voidaan puhua muista yhteiskohdista tämän jälkeen. Mutta ensin pitää sopia tästä. Eikä prosessin lopussa meidän pitää pyrkiä järjestelmään, joka on reilumpi ja takaa tasavertaiset toiminnan mahdollisuudet toimijoille. Ja toinen kommentti. Eihän tässä tarkoitus ole sitä, että verottaa kaikkia digitaalista, koska koko talous on digitaalista kyllä. Mutta miten täällä mainittiin, tavaroiden myynti internetissä ei ole katettuna tällä direktiivillä. Vastaavasti monet muut palvelut, vaikka tietojen välitys, ei ole sinänsä verotuksen kohteena tällä uudella välineellä, mutta mitä nyt ymmärsin komission pyrkivän tekemään, on että se, että kohdennetaan niihin palveluihin, joita ei muuten verottaisi ollenkaan. Ja tärkeä tekijä on myöskin veron jako. Komission edustaja, edustaja vastasikin tähän. Minunkin tunteli vähän samanlainen. Kyseessä on enemmänkin reilusta jaosta myöskin ja sen verohallintojen kesken, mutta toisaalta myöskin, että joitakin toimia verotetaan ensimmäistä kertaa, jotain toimia taas sitten korkeammalla verotasolla, koska näin vältetään se voiton siirto alhaisemman veron maihin. Ja lopuksi sitten missä mielessä verotus siirtyy kuluttajien maksettavaksi? No Tämä tapahtuu oikeastaan kaikkien <laughs> verojen osalta, kaikkien eh, välillisten verojen osalta. Mutta totta kai tämä tarkoittaa myöskin sitten taata kilpailu sitten, että jos sama vero koskee kaikkia yrityksiä, niin sitten ei ole mitään mahdollisuuksia välittää nämä verot eteenpäin kuluttajille kokonaisuudessaan. Jos on kilpailua, niin yritysten pitää pyrkiä ylläpitämään sitten heidän markkinaosuuttaan ja ottaa tämä huomioon. Ja täällä miettii, että verolla on kaksi vaikutusta. Se tavallaan myönteinen, se tuo sitten tuloja, ja negatiivinen on se, että se vähentää toimia, joita verotetaan. Nämä kaksi asiaa pitää ottaa huomioon, mutta tietenkin nämä kahden asian tasapaino on hyvin tärkeä. Thank you very much, Paul. Paljon kiitoksia, Paul, haluaisitko sanoa jotain vielä? Ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä Darius Rosastin kanssa, että kysymys on oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta verotuksesta. Se pitää muistaa, mutta keskustelua kuunneltua, niin uskoisin, että useimmat kollegat ovat perillä siitä, että meillä on merkittävä ongelma, johon täytyy puuttua. Ja meidän täytyy osoittaa ennen vaaleja, että meillä on ratkaisu. että yritykset Google ja Facebook, jotka ovat isoja voittoja, alkumaailman suurempia ja eivätkä juuri maksa veroja. Tämä tilanne ei ole kestävä. Meidän täytyy löytää ratkaisu. Olen myös kuullut kysymyksiä koskien täytäntöönpanoa. Ne ovat relevantteja kysymyksiä, koska ne ovat uutta aluetta jossain mielessä. Miten parlamentin tehtävä on antaa selkeä poliittinen merkki siitä, mikä on oikea tie eteenpäin digitaalisen verotuksen alueella, mutta laajemmin myös yritysverotuksessa. Mutta meidän pitää myös pyrkiä toimiviin vakuuttavien ratkaisuja, toimivien vakuuttavien ratkaisujen löytämiseksi, jotta voimme käytännössä verottaa. Koska olemme nyt kartoittamattomalla alueella, mutta sinne meidän on käytävä, jotta löydämme tehokkaan oikeudenmukaisen ratkaisun. Kiitos Paul. Tämä kohta on nyt käsitelty. Kiitos esittelijöille, komissiolle, varjoesittelijöille ja aikataulu jolkinen kuuleminen 10. syyskuuta 9. lokakuuta käsitellään tekstiä 16.10. takarajaa tarkistuksella 19.11. käsitellään mietintää ja pyritään sitten tammikuussa täysistuntoon joulukuun äänestyksen jälkeen. Yritetään pysyä aikataulussa. Tässä kohdat 8 ja 7 ja välittömästi hyppäisinkin näihin seuraavan kahteen päivän Euroopan tarjoajia tarjoajat yrityksille ja rahoitusvälineisiin. Kaksi kokonaisuutta Ashley Fox ECRstä ja Karlen Nachtigal Aldesta. Paljon varjoesittelijöitä, joten sihteeristä ehdottaa kahdeksan minuuttia kolkestelijalle. Ensin Ashley Fox. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ehdotettu asetusta joukkorahoituksesta, tämä on tervetullut ehdotus. Kriisin jälkeen valiokunta, valiokuntamme on edistynyt eh, eteenpäin ja ottanut käyttöön, tehnyt lainsäädäntöä, lisännyt erityisesti sääntelyä niiden kohdalla, jotka haluavat lainottaa yritystoimintaa. Meidän pitäisi aina kuitenkin mielestäni pitäisi edistää vaihtoehtoista rahoitusta ja saada aikaan pääomamarkkinaunioni. Ja tämä Tämän ehdotuksen, ehdotuksen kautta tähän voidaan päästä ja tämän takia olen tyytyväinen komission tekemään ehdotukseen. Tällä hetkellä erilaiset järjestelmät e-, sisämarkkinoille estävät rajatylittävää toimintaa ja tämä yleiseurooppalainen järjestelmä antaa mahdollisuuden lisätä joukkorahoitustoimintaa kautta EUn ilman, että häiritään hyvin toimivaa kotimaista markkinasäännöstöä. Kuitenkin uskon, että tarvitaan tiettyjä muutoksia tähän ehdotukseen, jotta saadaan sitä suurin, mahdollisimman paljon irti. Mietintöluonnoksessa niin mielestäni on viisi aluetta, joilla voimme parantaa sitä, mitä komissio on esittänyt. Nämä ovat seuraavat. Kynnys joukkorahoitustarjouksille, luvananto kansalliselta viranomaiselta, sitten erot yksinkertaisten ja monimutkaisten joukkorahoitusrakenteiden välillä alkuperäiset ehdotukset ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet kolmansien maiden joukkorahoitusalustoille – kun puututaan ensin kysymyskysymyksen. Olen nostanut rajaa yhdestä miljoonasta kahdeksaan miljoonaan, jotta oltaisiin linjassa esitän direktiivin kanssa. Olisin halunnut korkeamman tason molemmissa direktiiveissä. Kuitenkin olen päättänyt, päätynyt, päätyin kahdeksaan miljoonaan. Se on johdonmukaisuuden kannalta turvallisinta kun olen keskustellut eri sidosryhmien kanssa, tämä tulee parantamaan ehdotuksen houkuttelevuutta, kun jotkut kansainväli, jossakin kansainvälisessä järjestelmässä on jo korkeammat kynnykset käytössä. Mitä tulee sitten valvontaan ja luvanantoon joukkorahoituksessa, minä en usko, että arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi valvoa näitä aloituksia. Kansalliset viranomaiset pystyvät tähän parhaiten ja uskon, että niillä pitäisi olla tällainen toimivalta. ESMAn roolin pitäisi varmistaa johdonmukainen asetuksen täytäntöönpano. Komissio on puuttunut näihin monimutkaisempiin rakenteisiin, jotka liittyvät sijoitusperusteiseen ja luotonantopohjaiseen joukkorahoitukseen. Haluaisin korostaa sijoituspuolta ja hankkeiden omistajien alletuksia, jotka tarjoavat näitä paketointipalveluita ja erilaiset äh, julkistamisvelvollisuudet koskisivat molempia. Tämä saisi aikaan suhteellisemman äh, oikeasuhtaisemman asetuksen. Kaikkein merkittävin muutos, jonka haluaisin tehdä, että käytetään tätä tilaisuutena antaa, saada aikaan sääntelyä alkuperäisille joukkorahoitustarjouksille. Tällä hetkellä EU pitää vielä ottaa, pitää vielä ottaa kantaa tähän asiaan, vaikkakin myönnän, että työtä on tehty kansallisten sääntelyiden toimella ja myös ESMA ja EIB, Euroopan ovat tehneet työtä, niin tämä on hyvä tapa aloittaa tämä prosessi ja saada aikaan ainakin tällainen väliaikainen ratkaisu. Minä haluaisin, että pidettäisiin kiinni joukkorahoitustoiminta, jotka toimivat välikäsinä sijoittajien jos suljetaan pois yksityiset sijoitukset ja joukkorahoitus, jolla ei ole vastapuolta, niin tämä koskisi vain tätä ICO-markkinaosuutta. Tarvittaisiin standardeja, standardeja ja suojaa alalle. Näin saadaan hyvin rahoitusta tietysti teknologisille startup-yrityksille. Sitten on ottanut myös kolmannen maan säädöksen mukaan. Mielestäni tämä järjestelmä on loistotilaisuus siirtää parhaimpia käytäntöjä maiden välillä. Jos lainataan markkinoita sisämarkkinoiden ulkopuolelle, saa aikaan suurempia investointimahdollisuuksia Euroopassa hankkeelle, mutta varmistaa myös, että Euroopan sijoittajat saavat samanlaisen suojan, kun investoivat sitten itse kolmansiin maihin. Tämä saattaisi aikaan niin, että annettaisiin lupa kolmansille maille, jotka haluavat soveltaa sääntelyä toimijoihin, jotka haluavat EU-laajuisen toimiluvan puheenjohtaja, olemme sitoutuneet kunnianhimoiseen aikatauluun mietinnössä. Haluamme saada sen marraskuussa uudelleen käsittelyn valiokunnassa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kollegojen ja varjoistelijoiden kanssa. Viisi minuuttia tähän meni. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ashley. Kiitos, että pyrit pysymään aikataulussa ja Karolin Nachtegaa laulista kakkososassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Yli puolet kaikista Euroopassa tekevät työtä pk-yrityksissä ja ne, me ostamme näiltä yrityksiltä tuotteemme ja e, monet eivät käytä suuria kansainvälisiä kauppaketjuja ja juuri paikalliset yritykset ovat tässä tärkeässä roolissa. Ja sitten vielä lopuksi PK-yritykset ovat kaikkein tärkein lähde aloitteille, joita tehdään yhteiskunnissamme yrittäjyydelle. Ja kun on monia startup- ja scale-up-yrityksiä, ovat vielä pk-yrityksiä kaikki, on kymmeniä tuhansia kunnianhimoisia yrittäjiä, jotka joka päivä käyttävät uusia teknologioita, joilla on uusia näkemyksiä päivittäisistä ongelmista ja pyrkivät ratkaisemaan niitä. Näin voidaan tehdä ja tässä Euroopan pitää pyrkiä auttamaan. Ja kun yritykset internetin ansiosta eivät enää koe näitä rajoituksia, mutta ikävä kyllä niitä sidotaan kuitenkin sääntelyn kautta vielä ikävä kyllä usein. Tähän meidän pitää kiinnittää huomiota. Olen tyytyväinen todellakin tähän joukkorahoitusehdotukseen voidaan auttaa aloittavia yrityksiä saada rahoitusta sijoituksilleen, jos eivät saa rahoitusta pankkiin kautta. Ja näinkin tapahtuu kyllä vielä liian usein. Voitaisiin ajatella niin, että tällainen online-joukkorahoitustoiminta ei ra- rajoitu maiden rajoihin, mutta tähän, eri maissa on kuitenkin eri säännöt, joten tämä ei käytännössä toimikaan ja olen hyvin tyytyväinen. Tulevina kuukausina voimme pyrkiä löytämään ratkaisun tähän ongelmaan. Jos yrityksellä on kerran loistava idea jostakin uudesta tuotteesta, ja jos ihmiset haluavat tähän investoida, niin silloin sen pitäisi voida olla mahdollistakin. Ja jos varmistamme sen, että startup-yritykset voivat saada rahoitusta koko Euroopasta, niin silloin tämä on mahdollisuus sille, että projekti onnistuu laajemmassa mittakaavassa se on hyvä kans- jäsenvaltiolle, EUlle, kansalaisillemme. Kiitän herra Foxia hänen mietintöluonnoksestaan ja olen tyytyväinen, että voin itse esitellä oman mietintöluonnokseni. Tuen suurinta osaa esitellen ehdotuksesta ja on todella hyvä idea nostaa kynnystä yhdestä kahdeksaan miljoonan ja ottaa huomioon Euroopan lainsäädäntö mu- osin ja ja sitten vielä huomiona, kun ajatellaan monimutkaisuutta eri aloit- alustoissa, pitäisi voida suhtautua asiaan eri tavoin. Tulen itse tekemään työtä tämän ajatuksen parissa tulevina viikkoina ja oma mietintöni on tullut aika tiiviiksi ja tuen kertaisten komissioskin pyrkii samaan. Sitten teen yhteistyötä tietysti herra Foxin kanssa toivottavasti saamme tässä nopeasti aikaan tuloksia. Kiitoksia. Karolin, naulet. Kiitos Karolin. Varjoesittelijät. EPPllä on kaksi. Ensinnäkin Sander. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin myös kollegoita, esittelijöitä ehdotuksista. Minäkin olen iloinen, että voin työskennellä joukkorahoituksen parissa, joka on innovoiva keino, nopea digitaalinen saavutettava keino. Kaikilla rahoittaa yrityksiä ja erityisesti keskikokoisia yrityksiä, jotka ovat olennaisia alueellemme. Ne ovat vastaavat 90 prosentista yrityksistä Euroopan tasolla. Ja nyt meillä on innovaava keino – tarjota täydentävää rahoitusta. Jos me haluamme tästä ajatuksesta menestystarinaan, meidän täytyy pitää kiinni jostakin tärkeistä periaatteista. Jos me haluamme kehittää joukkorahoitusta yllättävällä ylittävällä tavalla, täytyy erityisesti tukea yksinkertaisia, selkeitä, tehokkaita puitteita. me, kun me kehitämme joukkorahoitusta, meidän täytyy myös taata riittävä investoijien suojan taso. Tässä sitten Ashley Fox on ehdottanut erilaisia polkuja. Jotkut niistä ovat meistä erittäin kiinnostavia. Kynnyksen nostaminen 98 miljoonaa euroa esimerkiksi erittäin partuksia. Esimerkiksi viestintään ja markkinointiin ja mahdollisuuksia tällaiselle alustalle antaa neuvoja. Toinen ehdotus, joka on hänelle tärkeä. Hän ot, lisää tähän myöskin äh, virtuaalivaluuttojen tarjoukset lanseerauksen tähän, että tässä meidän täytyy olla vähän varovainen. En usko, että vielä on sopiva aika tehdä eurooppalaisia ehdotuksia. Tämä on liian varhaista ja, ja tämä lainsäädäntöteksti ei olisi hyvä työkalu tuohon tarkoitukseen. Olen tunnistanut jotakin muitakin teemoja, jotka tulee pitämään – mielessäni markkinoinnin suhteen täytyy pitää huolta siitä, että meillä on liian tiukkoja sääntöjä, jotka ehkäisevät kaiken tiedonannon projekteista, joita alustat tarjoavat sivustoillaan. Ja sitä alustajien osallistuminen projekteihin, joita ne estelevät. Meistä on tärkeää, että nämä alustat voivat osallistua näihin projektoihin. Se on tärkeää, että ja se rauhoittaa investoijia ja in, institutionaalisia investoijia. Minusta on myös tärkeää sopeuttaa jotakin määräyksiä sen suhteen, onko kysymys, jos on kysymys lainauksista tai jostain muusta, lainausta tai jostakin muusta toimista mitä tulee informaatioon, että investoijille tarjotaan. Jos me haluamme joukko rahoituksen edistämistä ilman ongelmia ja skandaaleja, on tärkeää, että ihmiset, jotka päättävät investoida projektiin, saavat kunnolla tietoa riskeistä, joita he ottavat ja tappion mahdollisuuksista. Ja, ja lopuksi kysymykseni on, onko meistä tärkeää välttämättä pitää määräyksiä, että kaikkia määräyksiä tässä ehdotuksen mukana, mutta olin iloinen keskusteluita, että käymme me rikkaita ja rakentavia keskusteluita päällemättä. Kiitos Ann. Ja Tom Vainen Kandelaar seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aika lyhyesti. Tässä on sanottu fiksuja asioita tänä aamuna niin varmastikin nuoret nuorten pitää, yrittäjien pitää saada kaikki mahdollisuudet aloittaa yritystoimintaansa, jotta pääsevät liikkeelle, voit kasvaa jopa suuriksi yrityksiksi viittaan tässä aikaisempaan työhön, jota olemme tehneet. Ja direktiivin kohdalla siinä pystymme myös yksinkertaisemaan asioita. Ja jos joukkorahoitus voi tässä auttaa nuoria yrittäjiä viemään läpi uusia ehdotuksia, niin sitä pitää tukea voin allekirjoittaa nämä periaatteet, jotka Ansander otti esille. Tämä pitää tapahtua niin helposti kuin mahdollista ja sitten tarvitaan tarvittava sijoittajasuoja. Sitten kun puhutaan Karolin Nahtehallin mietintöön, niin olen iloinen siitä, että tämä, tässä on tullut tällainen tiivis teksti ja tuen tätä pyrkimystä, että tuettaisiin komissiota ja voin todeta, että minä ja ryhmäni teemme tämän mielellämme ja toivon ihan niin kuin Esteliäkin, että tämä kanta saadaan aikaan parlamentissa nopeasti ja toivon, että varjoesittelijät ovat samoilla linjoilla. Kiitos. Uh, thank you very much, Tom. Uh... Kiitos, Tom. SDL yksi esittelee Eva Kaidi. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella Ashley Foxia ja Caroline Nahtikalia hyvästä työstä. Uskon, että on varmaan samoilla linjoilla. Me näemme, että se on tärkeä asetus kyseessä ja että myöskin on tärkeää, että pääoma virtaa niihin projekteihin, jotka voivat luoda lisää toimintaa EU-ssa ja parantaa nämä myöskin kilpailuetu EUn tasolta. Mutta tähän asiaan liittyen haluaisin vain muutaman kommentin. Ensinnäkin me tuemme ehdotusta, että kynnyksiä lisätään joukkorahoituksesta 8 miljoonaan. Tämä on myöskin meidän ehdotuksemme ja todellakin olemme samaa mieltä tästä. Ja sitten kryptovaluutan liikkeen laskusta tuemme esittelijän alkuperäistä ehdotusta ja meidän pitää keskustella vielä tästä vähän yksityiskohtaisemmin. Teknisellä tasolla vielä pari asiaa sitten tähän liittyen. Me tulemme hyvin vakavasti tämän asian ja meidän pitää olla tietty etenkin avoimuuden ja sijoittajien suojan osalta. Tämä on hyvin tärkeää joukkorahoituksen osalla. Ja emme, emme halua, että tässä tulee mitään markkinaa epäonnistumisia tai mitään moraalikattoa tai muuta. On tärkeää antaa tietoja investoijille ja tämä tukisikin lähestymistapaa, että me tuemme, että pitää ottaa huomioon kaikissa rahoitusasioissa. Ja kaikki joukkorahoitusalustat eivät voi tietenkään toimia minnekään sääntelemättöminä maksutoimijoina, joten meidän pitää ainakin ottaa mukaan heidät tähän sääntelyyn. Ja tietenkin pitäisi tämä ottaa huomioon taloudellisten signaalien avulla, että ottaa huomioon ihmiset, jotka sijoittavat rahojaan sinne. Tietenkin voimme keskustella siitä, että Alustavasti sijoittaa tietyn osan varoistaan tietty hyödyllisiin projekteihin, mutta joukko rahoituksen ei se pidä olla pelkästään olla tämmöinen riskirahoituksen mahdollisuus pk-yrityksille, vaan kyllä pitää katsoa myöskin te vakuukset, yritykset tarjoavat ja ottaa huomioon tämä sitten rahoituksen hinnassa joukkorahoituksen osalta. Ja tietenkin jälkimarkkinat pitää myöskin ottaa huomioon näiden osalta. Sitten hallinta-asiasta pari kommenttia. Komissiortus noudattaa sitä 29 järjestelmää ja me, mekin katsomme tätä niin, että me ESMAN pitää olla tärkeässä roolissa, että harmonisoituu ympäristö tarjoaa taloudellisen tehokkuuden rahoitusolosuhteissa EU:ssa, että meidän pitää löytää tapoja vahvistaa sen roolia. Ja lopuksi vielä kolmansien maiden vastaavuudet. Se on hyvä. Ja se vastaa myöskin merkityksen taloudellista ideaa. Mutta en tiedä, kuinka lähiviikkoina saamme sen käytännössä toimimaan. Tässä meidän kommenttimme tässä vaiheessa, mutta onneksi olkoon esittelijöille ja odotan innolla yhteistyötä heidän kanssaan. Ja koska minun pitää puhua vielä tästä toistakin asiasta, tämä toinen asia, se voi olla mielenkiintoinen, ehkä nähdään enemmän taloudellisista luvuista komission taholta, jotka, jotka ehdottavat, että MIFIDin omavat yritykset voidaan poissulkea joukkorahoituksesta. Tämä olisi hyvä kuulla vähän tarkemmin tästä. Uh, I guess that... Kiitos Eva. Onko niin, että esittelijät eivät halua puhua varjoesittelijänä? Puuttuuko meiltä vihreistä joku ja Guesta? Sitten on Marko Valli FDDstä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin esittelijöille heidän panoksestaan ja varjoesittelijöille heidän tehdystä työstä, jota teemme sitten yhdessä. Mitä tulee ehdotukseen, komission ehdotuksen. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus. Meidän pitää jotenkin vahvistaa rahoituskanavia, jotta voidaan vahvistaa taloutta. Tietenkään aina tässä ei ole samaa vaikutusta kuin perinteisellä rahoituksella on. Meitä tulee sitten joukkorahoitusyritysten ähm, kynnyksiin. Ei mistä ole kuinka tärkeää mitään kynnystä asettaa, koska aika usein, kun pyritään saamaan tällä tavoin rahoitusta, hoitaa, siis ei perinteisin metodein, niin, niin kynnys ei ole oikea tapa. Ehkä on tarvitse vain pelkästään luoda rahavirtoja niissäkin tilanteissa, joissa sitten tehdään vaikka rahan pesua, että tämäkin pitää ottaa huomioon sitten. Aika usein tätäkin tapahtuu tämän tyyppisessä toiminnassa, tässä innovatiivisissa välineissä, joten meidän pitäisi pyrkiä jäljittämään näitä rahavirtoja – Mutta siinä vaiheessa, kun katsotaan globaali täytöpanoa, niin kynnys on aika järkevä tapa. Mitä tulee valvontaan, niin pitää jotenkin vahvistaa kansallisten viranomaisten roolia ja sitten vahvistaa tätä mielessä että on yksi yhteinen valvontaviranomainen tälle. Koska niin voidaan käyttää tässä hyväkseen kansallista tietotaitoa, mutta olisi parempi tämä yhdistää yhteen viranomaiseen – koska ne voidaan välttää eturistiriitoja. Mitä tulee sitten rahoittavien projektien valintaan? Esimerkiksi Italiassa viranomaiset on tehty mikrorahoitusmääräyksiä, jotka koskee näitä toimijoita, että pankkitoimijoiden pitää toimia näissä toiminnassa. Mitä tulee joukkorahoitukseen, että tähän voitaisiin voidaan käyttää perinteisen pankkikanavan lisäksi Eli kuten Italiassakin on tehty, että ne, jotka haluavat osallistua näihin aloitteisiin, mikrorahoitusaloitteisiin, niin pitää olla 5 prosentin osuudella vähintäänkin sitten pankki mukana tai joku muu vakavarainen rahoittaja. Eli kyllä tähänkin, tämänkin tyyppisiin ongelmiin pitää löytää ratkaisu. Sitten mikä, mikä on mielenkiintoista on se, että tämä on ehdotus ja kyllä parlamentin pitää antaa oma vastauksen tähän, jotta meillä on vielä kollegoiden kanssa paljon tekemistä asian osalta. I guess I don't see. No, kiitoksia. Muita varjoesittelyitä ei ole. Niina Gil taitaa halua haluta puhua. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijöitä. Meillä on hyviä ehdotuksia, jotka toivottavasti kannustavat tällaiseen pääomakeräykseen EU-ssa. Eva Kaili totesi, että tästä voisi olla erityisesti hyötyä pk-yrityksille ja startupeille. haluan saman järjestelmän kaikille jäsenvaltioille. Ja toivomme, että näiden vaihtoehtojen käyttöön ei olisi liikaa kynnyksiä. Ja halusimme pitää huolta molemmissa mietinnöissä, että, että kannustimia on riittävästi ja että investoijien suoja on tarpeeksi korkea. Tämä täsmällisempi kommentti koskee kolmasia maita, nyt kun yhdistyneet kuningaskunnat jättää EUsta ja kun me pyrimme kuitenkin jatkaa, jota me haluaisimme, haluaisimme että kolmansien maitteen alustat voisivat houkutella ja EUsta, mutta en tiedä, onko tämä mukana ehdotuksessa. Ja haluaisin vastauksen tähän. Paljon kiitoksia Niina. Kukaan muu ei halua puhua ilmeisesti, joten nyt varjoesittelijät. Ensiksi Karli Nachtegaal, haluaa lisätä jotain? Yes, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoja kommenteista ja joudumme neuvottelemaan tästä kommentista, jonka Nina Jill lopuksesti sitten kolmannesta maista ja haluaisin pureutua tähän kysymykseen hiukan syvällisemmin. Ehkä yhdessä Ashleyn kanssa voimme löytää ratkaisuja. Ratkaisun tähänkin kohtaan odotan jo näitä neuvotteluita innokkaasti ja toivottavasti saamme asian vietyä loppuun. Uh, the last not least, uh, ja lopuksi Ashley Fox. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos muille esittelijöille ja varjostelijoille. Olen Carolinen kanssa samaa mieltä sen suhteen, että täytyy antaa mahdollisuuksia PK-yritykselle kertaa rahoitusta helpommin. Tämä on ollut kaikkien PK-yritysten ongelma kriisin jälkeen ja ehdotus voi auttaa tässä vaatimattomasti. Ja Sandra olen samaa mieltä, että me tarvitsemme selkeän yksinkertaisen tehokkaan kehikon. Toivottavasti voimme luoda sellaisen. Toten, että suhtaudut varautuneesti ehdotuksen sanan muotoon näihin bittiraha lanseerauksiin. Ja toivottavasti pystyn esittämään ta- muotoiluja, jotka täydentävät, tekevät tästä hyväksyttävän meidän Eva Kaili. Kiitos, että toit näitä ICO Initial Conferenceja. On hyvä saada tukea kautta ryhmiä. Otit esille kysymykseen transparenssista ja ilmeisesti suojasta. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Odotan sinun tarkistuksia ja niiden mukaan rakentamista ehdotuksiin. Rvalli, mainitsitte, että sen, että voitaisiin ylittää 8 miljoonan kynnyksen, mutta olin itse innokas tekemään niin, nimeltä luultavasti enemmistö sitä tukisi. Katsotaan, mitä tapahtui. Niin otit esille kolmas osapuolien ekvivalenssin. Se on mietinnössä mukana, mutta mutta tämä ehdotus ei käsittele Brexitia, vai sitä, että EU tarjoaisi pk yritykselle mahdollisimman paljon rahoitusmahdollisuuksia, tuolla kun se Sveitsistä, yhdistyneestä kuningaskunnasta tammallisesta yhdist- maaliskuun jäl- lopun jälkeen. Kaikessa tässä tärkeintä on, miten me tuemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä EU-ssa ja oikea tapa tehdä tämä on tämä on mahdollisimman paljon rahoitusta. Lopuksi pyytäisin jäseniä osallistumaan pyörinpöydän keskustelu, joka koskee bitti tarjosten tekemistä. Se on 4.9.4.35 A2 huoneessa. Olen siellä puheenjohtajana ja mielelläni kuulen lisäärityksiä. Ehkä voimme käydä lisäkeskustelua näistä virtuaalivaluutta, virtuaalivaluutan markkinoille tuomisesta. Kiitos Ashley. Nyt mietintöluonnoksen käsittely on päättynyt ja pitää kuulemme, meidän haluatte on mahdollisuuksia jatkaa keskustelua 4.9. Kuten Esteli ehdotti, ja 11.9. on tarkistusten takaraja. 8. lokakuuta käsitellään tarkistuksia, 5. marraskuuta valiokunnassa äänestys ja sitten on vielä täsmätämättä, mihin täysistuntoon tämä menee. Kiitos ahkerasta työstä, että pysytään aikataulussa. Ja meillä on mukava 25 minuutin tauko ennen kuin tapaamme jälleen. Keskustelemme budjetista 15 minuuttia ja sitten on äänestys.